Ja, ich begrüße die. Hyvää iltapäivää kollegoille, jotka ovat löytäneet tiensä tänään iltapäivällä tänne. Katson, että esityslista on hyväksytty, eli kukaan ei sitä vastalausetta. Näin ollen hyväksymme esityslistan. Sitten esityslistan kohta kaksi. Täällä on kaikki kielet käytettävissä lukunottamatta kroatiaa, virroa ja maltan kieltä. Toinen ilmoitusasia on seuraava. Meillä meneillään kolmikantaneuvottelut panejoittaviin panejoittaisiin mietinnöstä tämän sitten 22. huhtikuuta ja toinen kolmikantakeskustelu määrä järjestetään kesäkuussa. Kolmas ilmoitusasia Huomenna meillä on 48 vierasta paikalla. He ovat Dagmar roth perentin vieraita Berliinistä käsin huomisessa kokouksessa siis. Silloin terveen heitä vielä erikseen. Neljäs, neljäs ilmoitusasia. Huomenna järjestämme työryhmän kokouksen, jossa tarkastellaan PHS 5B001 salissa huomenna 12.30-15.30 PHS-rakennuksen puolella. Tuo työryhmän kokous. Februar äh, sind somit auch angenommen und verteilt. 24. tammikuuta pöytäkirjat sekä pöytäkirjat 25. 26. päivä helmikuuta katsotaan hyötykysiksi, eli kukaan. Ja sitten vastaus, että seuraava asia on sitten kollega Zanonin mietintö, joten esittelijä puhut ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Eli hyvä direktiivistä ollaan nyt puhumassa, eli miten arvioida ympäristövaikutuksia. Tämä on vuodelta 2011. Minun mietintöluonnoksessani olen esittänyt muutoksia tähän. Pidän niitä keskeisenä unionin ympäristöpolitiikassa. Tässä on noin 200 eri hanketta olemassa, joilla sitä vaaditaan tätä siltoja, satamia, moottoriteitä, kaatopaikkoja, mukaan lukien myös tehokasvatuksen tarkoitetut kanalat ja sikalat. Hyvä direktiivi edellyttää, että kun on julkinen tai yksinen hanke kyseessä, jolla saattaa olla vaikutusta ympäristöön, tarvitsee ensin äh, paikallisen viranomaisten luvan, mutta sitä ennen täytyy kuitenkin arvioida tätä ympäristön kannalta. Hyvä direktiivi on menettelydirektiivi ja siinä pyritään ottamaan huomioon nämä hankkeet, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan kestävälle pohjalle ympäristön kannalta. Direktiivissä on jaettu hankkeet kahteen ryhmään. Ensinnäkin ne, joissa on kyseessä liite yksi hankkeet, niissä tarvitaan aina pakollisena ympäristövaikutusten arviointia, esimerkiksi moottoritiet, jalostamot ja niin edelleen. Sitten kakkosliite, joista mahdollisesti voi olla kyse, jos ajatellaan kaupunkialueiden rakennustöistä ja siellä täytyy myös tapauskohtaisesti arvioida tätä. Tämä on niin kutsuttu screenin menettely. Siellä on myös velvoitteita sekä tilaille että toimivaltaisille viranomaisille. Ja tässä halutaan myös asianomainen yleisö mukaan päätöksentekoprosessiin. Tätä on nyt sovellettu 28 vuotta Euroopassa. Tämä Ensimmäinen on vuodelta 1985 ja siinä on tehty kolme vähäistä muutosta. Kuitenkin poliittinen, oikeudellinen ja tekninen konteksti Ympäristökin on muuttunut merkittävästi. Tällä väliin on kuitenkin tullut joitakin oikeustapauksiakin tuomioistuimessa. Siellä on kuitenkin aika paljon niitä vähemmän kuin mitä Habitat-direktiivin nojalla tullut. Sitten komission esitys. Komissio on esittänytkin, että tässä olisi samantyyppinen kuin 2011kin direktiivissä. Ennen otetaan huomioon ne kiistat tai oikeustapaukset ja päätökset EU-unionin toimistumisesta. Toiseksi huomioidaan myös uudet poliittiset tavoitteet, painopistet Euroopan unionissa, kuten voimavarojen käyttö, ilmastonmuutostorjunta, luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja ihmisen toiminnan vaikutukset katastrofeihin. Mitä muutoksista on esitetty direktiiviin, niin ensinnä kaikkea on kyse screening-menettelystä eli tarpeellisuusselvityksestä. Niin kutsuttu scopingin on toinen arvioinnin sisällön rajaaminen ja kolmanneksi täytyy miettiä myös yksinkertaistaminen Päätöksentekoprosessissa Jos ajatellaan ensinnäkin tätä tarpeellisuusselvitystä, skriinimenettelyä, siinä huomioidaan ne hankkeet, jotka ovat kakkosliitteessä mukana ja siellä tarvitaan myös oma menettelyssä. Ja siellä on uusi liite nyt tulossa 2a. Ja siinä on toimijalle, toteuttajalle velvoitte toimittaa tietyt tiedot viranomaiselle niin, että voidaan taata se, että menettely toteutuisi vain niissä hankkeissa, joissa sillä voi olla merkittävää ympäristövaikutusta. Näin voidaan välttää ne tapaukset, joissa ei tarvita tätä menettelyä. Tietovelvoitte tässä tapauksessa johtaa säästöön ajassa ja varoissa ja aina ei tarvita toimivaltaisia viranomaisia tässä mukana toteutujan näkökulmasta. Sitten screenin menettelyssä tätä on laajennettu merkittävästi, kun huomioidaan tiettyjä kriteereitä kolmans, kolmannessa liitteessä. Tässä on otettu väreäksi kolme kuukautta tai korkeintaan kuusi kuukautta, jos kakkosliitteen hanke tulee nimenomaan ympäristövaikutusten menettelyn piiriin. Toiseksi tiedon laatutaso ympäristöraporteissa, jossa voitaisiin saada riittävät laadukkaat tiedot, niin siinä on huomioitu myös, kuinka pitkälle näitä tietoja otetaan mukaan ympäristöraportteihin. Ympäristöraporttihan on kaikkein tärkein asiakirja, joka on sitten analyysin perustana, kun annetaan lupa tai ei anneta lopullista lupaa jollekin tietylle hankkeelle niin, että voitaisiin tehdä myös kunnollisia päätöksiä. Neljänteen liitteeseen otettu myös sellaisia tietoja, joita toteuttaja täytyy toimittaa ympäristöraportissa niin, että sinne otetaan erityisesti mukaan ennen kaikkea se, että pakollisena arvioidaan myös järkevät vaihtoehdot ympäristövaikutusten kannalta ja toiseksi täytyy myös jälkiseurantaa harjoittaa niissä tapauksissa, joissa hankkeella saattaa olla myös haitallisia vaikutteita ympäristöön ja kolmanneksi täytyy myös luonnon monimuotoisuus ottaa huomioon luonnonvarojen käyttö ja ilmastonmuutos myös kriteereinä tai luonnonkatastrofit. Sitten komissio pyrkii määrittelemään myös aikataulun päätöksenteossa ja menettelyissä. Siellä on määritelty määräajat myös asianomaisen yleisön kuulemista varten. Se voi olla 36 päivää tai jopa 90 päivää. Ja sitten määräaikamme loppupäätöstä varten myös lupamenettelyssä kolmesta kuuteen kuukautta. Lisäksi siinä on otettu myös koordinointivelvoite, ikään kuin yhden lukun periaate, niin että voitaisiin koordinoida kaikki arviointimenettelyt ympäristön kannalta. Mahdollisesti siellä on muitakin arviointeja tulossa muiden säädösten nojalla, kuten jos ajatellaan teollisuuspäästöjen tai apitadirektiivi tai jos ajatellaan strategisen ympäristön arviointidirektiivin nojalla. Ja sitten omat esitykseni tässä komission ehdotuksessa. Komission ehdotuksessa nostetaan selvästi kuitenkin nykysäädösten tasoa ja minä annan tukeni tälle ehdotukselle, jota pidän hyvänä. Olen tehnyt joukon tarkistuksiakin, jotka pyrkivät vahvistamaan vielä komission ehdotusta niin, että otetaan mukaan joitakin näkökohtia mukaan, että tämä olisi tehokkaampi ja vaikutuksellisempi, ilman että tässä kuitenkaan myllerretään itse koko hanketta. Sitten tärkeimmät uutuudet liittyvät kaiken kaikkiaan 61 tarkistuksen ennen kaikkea, että yleisö, asianomainen yleisö olisi mukana paremmin päätöksenteossa. Toiseksi rajoitetaan nimenomaan eturistiriidat. Kolmanneksi otetaan myös oikaisivia menettelyjä jälkiseurannassa niin, että voidaan nähdä, mitä kielteisen vaikutuksen ympäristö on tullut, ja neljänneksi ympäristö yksinkertaistetaan myös ympäristön raportin laatimista ja todentamista, ja sitten neljänneksi lisää oikeusvarmuutta, ja kuudenneksi otetaan ensimmäisen liitteeseen hyvän direktiivisen myös muut kaasutyypit, kuten liuskekaasu. Ensinnäkin, mitä tulee siihen, että asianomainen yleisö saa paremmin mukaan päätöksentekoon, olen halunnut vahvistaa ennen kaikkea asianomaisen yleisön roolia eri vaiheissa hyvä menettelyssä, niin että huomioidaan myös Orhusin yleissopimus ennen kaikkea screenin vaiheessa ja seurannassa, joissa tapauksessa jäsenvaltiot päättävät käyttää poikkeuksia tähän direktiiviin. Ja mitä enemmän yleisö on mukana, kuten paikalliset viranomaiset, kunnat esimerkiksi, sitä enemmän voimme vähentää kiistojen määrää myöhemmin, koska usein se johtuu siitä, että kaikki eivät noudata tätä jäsenvaltiossa samalla tavalla. Sitten toiseksi meidän täytyy jotenkin pystyä rajoittamaan myös tätä vaikeaa ongelmaa, joka liittyy eturistiriitoihin, kuten olen pystynyt huomaamaan Italiassa. Vaikka tässä on muodollisesti tehty ero toimivaltaisen viranomaisen ja toteuttajan välillä, niin varsinkin jos ajatellaan julkisia toteuttajia, niin useissa tapauksissa kuitenkin on kahden toimijan välillä samasta toteutuksesta kyse että tässä ei pystytä kunnolla arvioimaan myöskään ympäristön raporttia tai menettelyä kunnolla. Eli minun mielestäni meidän pitäisi taata selvä riippumattomuus toimivalta viranomaisen osalta toteuttajasta, niin ettei tule myöskään esimerkiksi korruptiota. Ja sitten kolmanneksi, täytyy huomioida myös korjaavia toimia jälkikäteen seurannassa ja ajatellen haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Siksi olen tehnyt ehdotuksen että tässä olisi jälkikäteen seurantaa hankkeissa, kun on ongelmia ja vaikutuksia ympäristöön, mutta että ei ole riittävä komission ehdotuksia. Olen sitä mieltä, että jos tarvitaan jotain korjauksia, niin se ei ole ollut tässä vielä riittävän tehokasta ja se täytyy ratkaista. Toteuttajien täytyy an- ryhtyä asianmukaisiin rajoitto- korjaaviin toimiin. Ja neljänneksi meidän täytyy yksinkertaistaa ympäristöraporttien laatimista ja todentamista, jotta voitaisiin laatutaso säilytä, säilyttää näissä asiantuntijoissa ja ympäristöraporteissa, niin komissio on esittänyt akkreditointijärjestelmää. Kun ajatellaan, mitä vaikeuksia soveltamisen kannalta jäsenvaltioissa on ollut ja ajatellaan, miten kallista tämä järjestelmä on, en ole esittänyt, että pitäisi pakollisesti käyttää tällaista järjestelmää asiantuntijoiden käytössä. Täällä voisi olla tärkeää yliopiston väkeä mukana, mutta ei välttämättä kaikkialta jäsenvaltiosta löydy heitä. Siksi minä olen halunnut vain vahvistaa sitä, että asiantuntijat ehdottomasti ovat riippumattomia ja päteviä ympäristökysymyksissä ovatko sitten mukana ympäristön raportissa tai ei, tai ovatko sitten mukana tai eivät arviointilautakunnissa, joita paikalliset viranomaisetkin käyttävät. Sitten oikeusvarmuudesta, jotta voitaisiin taata tietty oikeusvarmuus, olen esittänyt, että siellä selkeästi määritellään myös luonnon monimuotoisuus YK Norhuusin yleisopimuksen nojalla. Siellä on kolmannessa artiklassa määritelty myös jälkikäteinen arviointi. Ja siksi olen ottanut sinne viitekohdaksi nimenomaan tämän toimivaltaisille viranomaisille toteuttajalle niissä hankkeissa, joissa on jo pitkä menettely aloitettu, mutta ei ole saatettu päätöksen yvaa. Tai sitten, jos uusi direktiivi tulee voimaan, niin menettely ehkä on pitkällä jo, ja ympäristöraporttikin on laadinnan alla, niin minusta voitaisiin menettely saattaa päätökseen nykyisen direktiivin nojalla sitten kuudenneksi, niin että ensimmäisen liitteeseen otetaan myös muun muassa liustekaa öljykaasuhankkeet ja muut epätyypilliset kaasut. Jos ajatellaan, mitä tästä on jo päätetty Sonikin päätöslauselmassa vuodelta 2012 liittyen liustekaasuöljyn erottelun ympäristövaikutuksista – ja korotan, korostan sitä, että meidän täytyy noudattaa ennaltavaroittamisen periaatetta. Otettaisiin ykkösliitteeseen direktiivissä niin kutsutut muut kuin perinteiset hiilivedyt. Niin, että tämmöiset hankkeet etsintä tuotantovaiheessa – tulisivat mukaan myös ympäristövaikutusten arviointiin. Ja lopuksi vielä olen ottanut tähän myös joukon tarkistuksia, jotka ovat toissijaisia. Ne liittyvät siihen, että komission täytyy antaa jäsenvaltioille myös riittävää tukea, että siellä voidaan yhden lukun periaatetta toteuttaa niin, että olisi vain yksi viranomainen, joka koordinoisi kaikkia muita viranomaisia, jotka tavalla tai toisella voivat tehdä myös arvioita ympäristön kannalta näissä hankkeissa tänä päivänä jäsenvaltiot joutuvat myös ryhtyvät tehokkaisiin toimiin, jos on kiistoja kansallisella tasolla tämän direktiivin nojalla. Sellaisia seuraamuksia, joiden pitää olla vaikutuksellisia, pelotinomaisia ja tehokkaita. Ja sitten minun mielestäni direktiivissä pitäisi antaa myös enemmän valinnanvaraa, jos ympäristövaikutus on vähäinen ettei tässä ruveta liikaa pilkkomaan tätä toimintaa eri osiin, kun ympäristöarviointia tehdään. Olen vahvistanut sitä tekstiä, jonka komissiokin on jo ottanut mukaan. Ja lopuksi olen sitä mieltä, että mitä nopeammin hyväksymme hyvä direktiivi, niin päästään nyt sanoista tekoihin jos unionissa voidaan hyväksyä tällainen operatiivinen menettely näin keskeisessä vaiheessa, että voidaan puuttua tämän vuosituhannen uusiin haasteisiin. Ajatellen, mitä vaikutuksia niillä on, huomioiden myös luonnonvarojen käytön ja myös toiveeni on, että paitsi että kiitos kaikille, toivotaan, että tämä voitaisiin jo heinäkuussa hyväksyä tässä nyt haluaisin kuulla suurella mielenkiinnolla myös varjaesittelijöitä ja muitakin kollegoja. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank, Kiitoksia edustaja Zanoni. Oli erittäin tärkeä että nyt otan huomioon uuden vuosisadan asettamat vaatimukset. Ja tässä vaiheessa te olettekin ottaneet huomioon myöskin liuskekaasun ja muut seikat, joita komissio ei pitänyt niin merkittävässä asemassa, että olisi ottanut ne mukaan tekstiin. Nyt aloitamme asiasta keskustelun. Kollega Krostetta on puhuu täällä tänään edustaja Kuteresin tilalla. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui, effectivement. Kiitoksia, puheenjohtaja Gutierrez niin tosiaan ei nyt pääse tänään iltapäivällä paikalle, joten hän pyysi, että puhuisin hänen puolestaan ja tietysti teen mielelläni. Eli hän katsoi, että tässä on kyse ehdotuksesta, joka on laadukas, mutta kuitenkin hän katsoi, että jotkut kohdat ovat vielä ratkaisematta, eli olisi tärkeää keskittyä näihin asioihin, joihin ratkaisua vielä ei ole löytynyt. Ja kyse on aika lyhyestä direktiivistä, mutta liitteet ovat hyvin pitkiä ja ne koskevat valtaosaa tästä taloussektorista. Eli tässä nyt uudistetaan tätä direktiiviä ja sovelletaan maalaisjärkeä, jotta voidaan ratkaista ongelmia, jotka liittyvät sen täytäntöönpanoon. Eli voidaan viitata siihen, jotka tulevat esiin perusteluosassa. Eli ensinnäkin on liikaa byrokratiaa erilaisia kriteereitä käytössä ja sitten menettelyt ovat pitkittyneet. Eli ratkaisu liittyy lähinnä menettelyiden yksinkertaistamiseen EU:ssa ja kansallisella tasolla. Ja menettelyt hallinnollisella tasolla ja asioiden hyväksyminen ovat monimutkaisia ja hyvin monta kertaa niistä tulee esteitä. Hallinnollinen taakka on kasvanut aivan liikaa, joten meidän pitäisi nyt selventää enemmän tilannetta ja katsoa, mitkä ovat ne hankkeet, joiden osalta pitää tehdä vaikutusten arviointi ja minkä hankkeiden osalta välttämättä tätä arviointia ei tarvitse tehdä, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Eli meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita näillä yhteismenettelyillä ja sitten päälle päällekkäiset valtuudet hallinnon eri tasoilla johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen, koska nämä kriteerit eivät aina ole samoja menettelyn aikana jäsenvaltiosta riippuen. Ja toinen asia, josta Gutierrez halusi huomauttaa, liittyy siihen, että meidän täytyy parantaa kulttuuristen ja historiallisten keskusten suojelua ja säilyttämistä – ottamalla käyttöön direktiivin kautta visuaalisen vaikutusten arvioinnin. Tämä on jo käytössä tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Espanjassa visuaaliset vaikutusten arvioinnit ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan esimerkiksi rannikkojen suojelua. Eli tällaisen kulttuuri- ja historiallisen omaisuuden säilyttäminen, maisemien säilyttäminen. Eli meillä pitää olla luettelo kriteereistä, joita tulee noudattaa ja ottaa huomioon jäsenvaltioissa siinä vaiheessa, kun tehdään vaikutusten arviointeja. Niitä tulee soveltaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, ja nämä kriteerit ovat jonkinlainen ohje nuora jäsenvaltioille, ja ne näyttävät, miten tulee toimia. Ja näin on toimittu jo habitaattidirektiivissä ja olisi helppoa toimia näin myös tässä direktiivissä. Ja sitten on tärkeää tehdä ero suojeltujen alueiden välillä jäsenvaltioissa, joita suojellaan direktiivillä, kuten habitaattidirektiivillä, ja sitten on alueita, jotka eivät ole tällä tavoin suojeltuja. Ja Gutierrez katsoo, että tämä pitää ottaa huomioon, kun tehdään vaikutusten arviointeja viranomaistasolla. No, tässä nyt varmaan tulivat tärkeimmät koodat Gutierrezin kannasta. Kiitos. Kiitoksia, Kroste. Että Seuraavaksi puhuu Pavel Boch kollegansa puolesta. Haluaisin edelleen kiittää esitteli hyvästä yhteistyöstä ja halukkuudesta tehdä työtä muiden kanssa tämän asian estämiseksi. Ympäristön vaikutusarviota koskeva direktiivi on myötävaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, miten voitu paremmin arvioida merkittävien hankkeiden ympäristöseuraamuksia. Hankkeita täytyy tutkia ennalta ympäristön vaikutusten osalta ennen kuin ne hyväksytään. Ja tarkoituksena on vähentää niitä vaikutuksia, joita hankkeesta on menettelytapoja ja muita epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä olemassa olevasta lainsäädännöstä halutaan kitkeä pois. Täytäntöpanossa on aukkoja esimerkiksi sen osalta, miten screening toimii käytännössä ja kuinka, mitä kriteerejä noudatetaan arviointien yhteydessä. Vaihtoehtojen pohtiminen hankkeille tulee pakolliseksi lisäksi korvausmenettelyt ja vaikutusten lieventäminen silloin, kun on kyse mahdollisuudesta, hankkeella kielteistä seuraamusta ympäristön kannalta, tuot myöskin mukaan lainsäädäntöön. Uusi asia tässä on se, että kun tarkastellaan ympäristövaikutusta ja biologista moninaisuutta ja ihmisten näyttämä katastrofeja, tässä kaikessa päällimmäisenä ympäristön suojelma, sama mitä esittelijän kanssa siitä, että pitäisi, tässä pitäisi parantaa julkisen ja yksityisen puolen yhteistyötä direktiivin toteuttamisyhteisö esimerkiksi Orhusin sopimuksen pohjalta. Katsomme se, että suurta yleisöä täytyy kuulla ennen kuin mitä me te- päätöksiä tehdään screening- ja scoping-tasoilla, kaikissa päätöksenteon tasoilla, kaikilla päätöksenteon tasoilla siis jälkikäteisvalvonta, mikäli osoittaa, että merkittäviä ympäristövaikutuksia on esiintynyt, Nämä täytyy hoitaa kuntoon. Oikaiseutoimet, lieventämistoimet tai korvaustoimet ovat silloin kyseeseen tulevia seikkoja. Artikla 4a-kohta ja poikkeukset kohtiin 3 ja 4 pitää asettaa menettelytapa takuiden valoon komission puolella ja kaikki poikkeudet direktiivin soveltamisesta täytyy asettaa komission hyväksyttäviksi. Avoimuutta halutaan kaikkiin päätöksenteon muotoihin artikla 6, yhden luukun järjestelmä. Yksi ainoa viran jokaisessa jäsenvaltiossa, joka olisi helposti sähköisesti saatavilla kuluttajien kannalta vuoden 2003 direktiivin mukaisesti. Tämäkin pitäisi varmistaa, että tämä toteutuu käytännössä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Voin vain ryhtyä kiitoksiin esittelijä Zanonille ensinnäkin tästä yhteistyöstä, jota hän on johtanut tässä tarkistamisessa YPA-direktiivin tiimoilta, mutta kiitos myös sisällön kannalta siitä työstä tarkistusten parissakin. Menevät hyvään suuntaan. Voin kyllä vakuuttaa teille, että Vihreiden ryhmäkin tukee niitä. Tämä mietintö ja YVA-direktiivin tarkistaminen, kuten sanon jo totesikin, pyrkii nimenomaan vahvistamaan nykyistä arviointijärjestelmää ehtoinen päivinen niin, että voidaan ennakoida ennen kaikkea ympäristövaikutuksia eri hankkeissa ja myös he lieventää niiden vaikutuksia tai pahimmassa tapauksessa myös jotenkin oikaista ja korjata vahinkoa. Ja kuten tuli esille myös sekin, että voitaisiin myös miettiä toisenlaisia hankkeita, joilla on vähemmän vaikutusta ympäristöön. Minä kuvittelisin, että tämä on myös tavoitteena niissä kaikissa ehdotuksissa, joita nyt pöydällä on. Eli vahvistaa hyvää kuten kuulimmekin, niin että huomioidaan kaikki muutkin ympäristötavoitteet, joita meidän politiikassamme on, niin että voidaan panna samalle viivalle kaikki hankkeet tälläkin vaalikaudella, olipa kyse sitten tavoitteista luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjunnassa tai ilmastonmuutoksen torjunnassa – tai sitten kun ajatellaan viime vuotista mietintöä, jossa pyrittiin nimenomaan luonnon ja vesivarojen käytön vahvistamista, voimme tukea Zanonin mietintöjä tarkistuksia, varsinkin seitsemässä kohdassa, jotka nyt otan esille. Ja niitä ei kyllä saa heikentää millään muotoa verrattuna nykyisen erotuksena. Ensinnäkin on erittäin mielenkiintoista, että sinne otetaan huomioon myös hankkeiden arvioinnissa, niin että kohdennetaan se koskemaan nimenomaan luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Mutta sinne lisättäisiin myös, koska sekin on tärkeä kysymys, maaperän käyttö. Niin, että meillä ei olisi niin hajanainen käsitys, kuten tähän asti ehkä on ollut. Olemme myös sitä mieltä ja tuemme tätä käsitystä, että asiantuntijoita täytyy olla riippumattomia niin, että ympäristövaikutusten arviointi on sellainen, ettei jää epäilyn häivääkään eturistiriidosta. Siksi me olemmekin esittäneet, että meillä oli, olisi eurooppalainen tai kansallinen akkreditointijärjestelmä, no siitä varmaan keskustellaan vielä. Mukana olisi erilaisia tahoja, jotka tekisivät sitten aikanaan arvioinnit, he olisivat mukana akkreditointijärjestelmässä. Ja sitten liitteiden päivittäminen, no totta kai, jotta huomioidaan nykyisetkin ongelmat ja kaikki uusi toiminta. Totta kai me tuemme myös ykkösliitteen tarkistamista niin, että nimenomaan siellä viitataan myös liuskekaasun käyttöön, mutta menisimme vielä pidemmällekin tämän tyyppisessä toiminnassa, kuten muussakin, niin ettei arviointi koskisi pelkästään maankäyttöä, vaan ettei todellakaan ajatella hyödyntämistä, vaan mukaan otettaisiin liuskakaasussa myös etsintähankkeet yhtenä energialähteenä. Sitten vielä Muutama sana muistakin tukemistamme tarkistuksista. Käsittelijä on ehdottanut, että meillä olisi selkeimmät velvoitteet vaihtoehtojen esittämiseksi jollekin hankkeelle, niin että pitäisi esittää kunnon järkeviä vaihtoehtoja, joiden myötä voitaisiin saada vähemmän vaikutuksia ympäristölle niin, että mukana olisi myös yleisön osallistumista vahvistavia määräyksiä. Yleisön osallistuminen on todellakin olennaista. Ehkä kun ajatellaan, että menettelyt ovat pitkittyneet kovasti, niin siinä yhtenä ajatuksena voisi olla, että on käynyt niin, että mitä avoimemmin ja vakavammin menettelyä toteutetaan niin, että mukana on mahdollisimman paljon myös kansalaisia, niin vähemmän tulee oikeustapauksiakin ja mielestäni tämä luo myös oikeusvarmuutta. Näin voidaan taata se, että hankkeet noudattavat kaikkia mahdollisia pykäliä. Lopuksi vielä eräs osatekijä, joka liittyy tavallaan sekin tarpeeseen tehdä ympäristövaikutusarviointeja vielä tiukemmin niin, että yleisö on mukana niin me olemme esittäneet, että voitaisiin myös keskeyttää hankkeiden toteuttaminen aivan alussa ainakin, jos on kiistoja tai oikeusjuttuja siitä syystä, että arviointi ei ole ollut riittävää. Ja tähän lopetankin todeten, että aikamoinen työsarka ja tärkeä sellainen, tämä nyt on vasta ensiaskel tällaisessa hankkeessa. Se vaikuttaa paljon päätöksentekoon poliittisesti. Ja se on myös se vaihe, joka liittyy tiedonhankintaan ja tiedottamiseen, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa hankkeen hyväksyttävyyteen. Näin pystymme todellakin, jos kaikki sujuu hyvin, ja ainakin mietintö menee tähän suuntaan, niin saadaan aikaan kestävän kehityksen malli, joka huomioi myös paremmin ympäristövaatimukset, vielä enemmän kuin nyt. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu herra Stevensonin puolesta hänen kollegansa herra Pokras. Kiitoksia. EKR-puolue pitää hyvänä sitä, että esittäjä pyrkii välttämään turhilta ympäristövaikutusarviolta. Lisäksi konservatiivien ja uudistumisten ryhmä on muutenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä suunnasta, jonka on valinnut. Suunta erittäin selkeä. Katsomme kuitenkin, että lisää työtä tehdä, jotta kunnollinen tasapaino saadaan ympäristön suojelun ja toisaalta aiheuttaneen taakan välille, kun tarkastellaan kansainvälisiä viranomaisia ja toimijoita, hankkeiden toteuttajia. Ehdotetut toimet eivät välttämättä paranna ympäristövaikutusarvioiden laatua, vaan pikemminkin tästä tulee lisää kustannuksia ja viiveitä hankkeisiin, ja lisäksi oikeusjuttujen vaara lisääntyy. Monet ehdotuksista vaikuttavat siltä, että niistä ei ole suoraan hyötyä ympäristön kannalta katsottuna. On sen tärkeää, että jäsenvaltioilla on edelleenkin joustavuutta toimissaan, varsinkin taloudellisen elpymisen aikana. Suurin osa hankkeiden vaikutuksista kohdistuvat paikallisen ympäristön. EUn laajuinen harmonisointi on tärkeää, tärkeää, jotta ympäristön suojan korkea taso säilyy kautta Euroopan unionin, mutta direktiivin ei pitäisi rajoittaa paikallisviranomaisten kykyä mukauttaa päätöksiä siten, että huomioon paikalliset olosuhteet. Mitä erityisiin seikkoihin yksityiskohtiin tulee, olemme erityisen huolestuneita siitä, että pitäisi luoda jonkinlainen yhden luukun järjestelmä ja uusi screening-järjestelmä ja tämä pakollinen scoping-järjestelmä. Mitä asiantuntijoiden palkkaamiseen tulee. Me pidämme hyvänä sitä, että esittelijä käyttää käsitettä teknisesti pätevä ja hän viit- tässä viitataan myöskin pakkoakkreditointiin ja tämän aiheuttamiin vaikeuksiin jäsenvaltioiden ja eri toimijoiden keskuudessa. E on myöskin huolestunut siitä, että jossakin tapauksissa, kun hankkeen toteuttaja haluaa noudattaa ympäristövaikutusarviota, saattaa olla, että arvioijan on puolueellinen eikä ota huomioon niinkään ympäristöseikkoja. Pidämme hyvänä sitä, että paikallisviranomaiset olisivat vastuussa siitä, miten teknisesti päteviä, puolettomia, riippumattomia asiantuntijoita palkataan ja sitten tämä hankkeen hoitaja maksaa kustannukset tästä. Esittelijän mukaan haluan, tapaan haluamme varmistaa sen, että paikallisviranomaiset tai vastuuviranomaiset voivat varmistaa ympäristövaikutusarvion sisältämän tiedon oikeellisuuden. Huomaut, esitin myöskin huomauttaa siitä, että tietojen tiedot täytyy tarkastella tieteellisesti, tieteellisesti objektiivisella tavalla ilman, että tässä puolisuus astuu kuvan mukaan. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tässä on kuitenkin hyvin paljon epäselvyyksiä vielä, epäselviä termejäkin. Tämä johtaa vaaraa, johtaa vaaran, että oikeusjuttujen määrä lisääntyy. Monet määritelmistä ja sanamuodoista täytyy vielä saada täsmällisempään muotoon. Kiitoksia. Als nächstes spricht dann der Kollege Simanski. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Zimanski. Ja Zimanski. Olkaa hyvä, herra Zimanski. Zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań e, w załączniku <clears throat> na temat poszukiwania oceny. Kiitoksia. Kun mietitään kriteereitä liitteeseen, niin se on kyllä vähän mielestäni liioittelua. Viime marraskuussahan päätettiin, silloin kun parlamentti halusi täsmällisempiä tieteellisiä tietoja liuskekaasusta, niin tällaisia tietoja voidaan saada ainoastaan, kun kaasun louhinta jatketaan. Ja tämä saattaa olla esteenä tässä prosessissa, vaikka tarkoitus on ollut hyvä. Vaikutusten arviointi ei saisi olla esteenä liuskekaasun hankkimiselle. Ja meillä on tietoja vain siitä, että mitään suuria ympäristövaikutusten eroja ei ole, kun verrataan liuskekaasua ja liuskeöljyä tavalliseen kaasuun ja öljyyn. Ja täytyy muistaa, että päätösasema, joka hyväksyttiin viime vuoden lopulla, ja siitä syystä ei ole mitään järkeä luoda toista sääntelyjärjestelmää liuskekaasun osalta, vaan sen kohdalla pitäisi noudattaa samoja tiukkoja kriteereitä, joita on noudatettu ja jotka riittävällä tavalla suojelevat ympäristöä. Se on mielestäni tärkeää ja katsoisin, että meidän pitää olla mahdollisimman täsmällisiä, koska tämä aloite on erittäin keskeinen. Se ei kosketa ainoastaan ympäristöä, vaan myöskin energian toimitusta ja energiaturvallisuutta Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi Richard Zeber, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Periaatteessa katson, että Esitys on oikein hyvä, mutta muutama seikka täytyy vielä ottaa tarkemman kohtelun kohteluksi, varsinkin tämä jossa puhutaan yhden luukun järjestelmästä ja siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi perustaa taikka nimittää yksi ainoa vastuuviranomainen, joka koordinoi koko tätä menettelyä. Minun nähdäkseni meidän täytyy juuri liittovaltioiden yhteisessä varmista se, että tällaista uutta viranomaista ei perusteta, koska liittovaltiolla on omat rakenteensa ja yksi yhtenäinen menettely sellaisten toimien yhteydessä, jotka on hajotettu useille viranomaisille, olisi hankalaa. Tässä meidän täytyy olla varovaisia. Ja tämä olisi ongelmallista myöskin, kun tarkastelemme direktiiviä, strategista direktiiviä ja niitä direktiiviä, joissa on erilaisia suojelutavoitteita – Artikla 3 ja liitteet, niidenkin on hieman kriittinen. On tietysti tärkeää, että laajennamme näitä vaatimuksia. Vaarana kuitenkin se, että tässä otetaan käyttöön epäselviä määritteitä ja käsitteitä, jotka sitten tulkitaan eri jäsenvaltioissa eri tavoilla. Esimerkiksi uusi, tämä uusi käsite ekosysteemi suoritus, ecosystem, tähän tämä uusi käsite. Se saadaan tulkita eri tavalla Bulgariassa, Suomessa tai Kamaltalla. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, että me tiedämme, mistä puhutaan. Artikla 4, joka koskee tätä screening-menettelyä. Tämä on tällainen ennakkomenettely, jolla varmistetaan tai tarkistetaan, onko ympäristövaikutusarvio ylipäänsä tarpeen. Se tarkastellaan toimia, joilla saattaisi olla ympäristövaikutuksia, miten ympäristövaikutukselta voitaisiin välttyä – Tämä on tämmöinen ennaltaehkäisevä toimi. Tässä herää kysymys, onko tämä oikea menettely, koska periaatteessa tässä todetaan konkreettisesti, että nämä toimet täytyy suorittaa ennen lupamenettelyä ja screening-menettelyn yhteydessä selvitetään, onko ylipäänsä tarpeellista pakko tehdä ympäristövaikutusarvio. vaikutusarvio. Ja tietystikin viranomaisille tästä koituu ylimääräistä taakkaa. Sitten artikla 5. Tässä on toinenkin uusi velvoite. En tiedä, onko tässä nyt tarpeellista asettaa tämä scoping toimi pakolliseksi. lupamenettelyiden yhteydessä. Tämä voitaisiin hoitaa täten päästä nopeammin haluttuun tavoitteeseen. Ja tämä akkreditointijärjestelmä asiantuntijoiden nimittäminen suurimmassa osassa hyvin toimivia oikeusvaltioita on jo omia asiantuntijoita, mutta sitten kun pitäisi sitten akkreditoida, värvätä uusia asiantuntijoita, niin mielestäni tämä raskauttaa tekemästä menettelystä raskaamman ja lupamenettely ja sitä koskeva artikla 8. Tässä ei ole konkreettisia kriteerit, joiden valossa päätöksiä tehtäisiin sen osalta, hyväksytäänkö jokin hanke vai ei. Saattaa tulla eteen sellainen tapaus, että viranomaiset katsovat, että projektiin liittyy merkittäviä ympäristön kannalta ikäviä seuraamuksia, mutta kuitenkin se hyväksytään. Niin tämä on täysin teoreettinen heikko kohta tässä menettelyssä. Meidän pitäisi olla konkreettiset vaatimukset, jotka pitäisi toteuttaa ennen kuin voidaan hyväksyntä antaa. Kriittisesti suhtauduin myöskin määräaikaehdotukseen ja tämäkin artiklassa 18.3 kuukautta suurtien hankkeiden yhteydessä aikaraja. Ajatellaanpa esimerkiksi Berliinin lentokenttää jota, tai jotakin muita suuren luokan hankkeita. Näiden yhteydessä tämä kolme kuukautta on hyvin vaikea aikaraja. Nyt pitäisi pohtia, pitäisikö tämä kolmen kuukauden aikaraja tästä poistaa ja antaa sitten jäsenvaltioiden itse päättää tästä asiasta realistisella tavalla. Koska Muuten tästä syntyy, syntyy suuria vaikeuksia täytäntöönpanossa. Kiitoksia. Haluaisiko komission edustaja sitten esittää puheenvuoron? Marianne Benning, olkaa hyvä. Good afternoon. Iltapäivää. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että komissio saa puheenvuoron. Olen iloisia siitä, että olemme nyt paikalla sanomassa, että Zanoni on tehnyt erittäin hyvää työtä Tämä hyvin läpikotainen mietintöluonnos ja meistä tuntuu, että hyvin pitkälti se tukee komission ehdotuksia ja se on tietysti meidän kannaltamme erittäin myönteistä. Ja kun kuuntelin nyt näitä kommentteja ja tätä keskustelua, niin voin nähdä, että hyvin monissa kohdin hekin tukevat ehdotusta. Tietysti on asioita, joista pitää vielä keskustella edelleen, mutta se on ihan normaali demokraattinen menettely. Muistuttaisin vain, että valtaosa sidosryhmistä, joita on kuultu, kun valmistelimme tätä ehdotusta, on samaa mieltä siitä, että meidän on uudistettava ympäristövaikutusten arviointidirektiiviä ja meidän täytyy katsoa, mitä olemme oppineet viimeisen 25 vuoden aikana, jolloin tätä direktiiviä on sovellettu. Tämä oli julkisen kuulemisen päätelmä. Ja tärkeimmät periaatteet tässä uudistusprosessissa ovat se, että meidän täytyy korjata menneisyyden puutteita, mutta meidän täytyy myöskin miettiä tämänhetkisiä ympäristöllisiä ja sosiotaloudellisia muutoksia ja haasteita ja mukauttaa direktiivi älykkääseen sääntelyyn, joka on tullut esille jo moneen kertaan ja palaan tähän hetken kuluttua. Myöskin pitää ottaa huomioon tuomioistuimen päätökset viime vuosilta koskien ympäristövaikutusten arviointeja. Ja jotta voimme puuttua näihin eri ongelmiin, jotka on havaittu niin haluaisin muistuttaa kahdesta päätavoitteesta, jotka meillä oli, kun tarkastelimme direktiiviä. Ensinnäkin pitää parantaa laadun vaikutusten arviointien laatua. Mehän olemme kuulleet, että tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa ei pelkästään se, että me noudatamme ympäristölainsäädäntöämme vaan lisäksi tämä on tärkeää, jotta pystymme saamaan muita etuja irti ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta, esimerkiksi sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toinen tavoite on, että ympäristövaikutusten arviointiprosessi olisi paljon tehokkaampi, ja tässäkin on tätä valtavirtaistamista – Monet teistä ovat tästä asiasta huolissaan. Neuvostossa on kuultu, että monet näistä tavoitteista ovat yhteisiä. Ja tämä vahvistui keskustelussa, jota käytiin maaliskuun neuvostossa. Ja kuten sanoin, on monia sidosryhmiä, joita on kuultu ja jotka ovat myöskin työstäneet näitä, näitä ehdotuksia. Nämä kaksi tavoitetta sopivat täysin yhteen. Parempi laatu lisää direktiivitehokkuutta tehokkuutta ja todennäköisesti se vaikuttaa myöskin siihen, että on yhtäläisemmät kilpailumahdollisuudet ympäri EUta. Ja valtavirtaistaminen tietysti parantaa sitten direktiivin vaikuttavuutta. Olen nyt käynyt Sanonin mietinnön tarkasti läpi. Ja me olemme ryhmitelleet tarkistukset kolmeen ryhmään ja ihan lyhyesti kertoisin tietyistä asioista, joita olemme tarkastelleet. Ensinnäkin kategoria, joka mielestämme on todellakin, ne ovat asioita, joita pitää vahvistaa ehdotuksestamme, jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin. Esimerkiksi tarkistus 20, joka liittyy tähän käsitteeseen. Ja sitten tarkistus 40, joka liittyy valvontatuloksiin, jotka on sitten ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Sitten on myöskin johdatosan kappaleisiin tehty tarkistuksia liittyen esimerkiksi vaihtoehtojen arviointiin. Ja niillä halutaan nyt vähän selvittää, mikä syy on direktiivin uudistamiseen – ja millaisia uusia velvoitteita meillä on. Toinen kategoria käsittää tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt. Eli ne liittyvät näihin tavoitteisiin, mutta niistä pitää kyllä vähän vielä keskustella lisää. Esimerkiksi akkreditointi asiantuntijoiden osalta. Tätä on esitetty tarkistuksessa 28 ja 32, ja että tämä järjestelmä pitäisi poistaa. No muistuttaisin nyt komission vaikutusten arvioinnista, josta käy hyvin selvästi, kuinka myönteisiä tuloksia on saatu tästä järjestelmästä. tällainen on käytössä monissa jäsenvaltioissa ja se on osoittautunut laadukkaaksi mekanismiksi. Lisäksi, vaikka pitää ottaa nyt käyttöön laadunvalvontaa, ja tämähän on myöskin komission ehdotuksessa ihan selvä, eli mekanismin käyttöönotto vaihto ja valinta ja se, missä vaiheessa sitä ruvetaan soveltamaan, niin siitä päättävät jäsenvaltiot. Eli jäsenvaltiot voivat päättää, miten tätä mekanismia sitten viime kädessä sovelletaan. Voimme puhua vielä näistä parhaista mahdollisista mekanismeista, mutta on pidettävä mielessä, että yksi puutteista tämän direktiivin täytäntöönpanossa on se, että valvontaa ei ole riittävästi. Ja me katsomme, että tähän ongelmaan pitää puuttua. Ja jos nyt oikein kuulin, niin minusta tuntuu, että monissa kommenteissakin kävi ilmi se, että ne henkilöt, jotka tarkastelevat näitä ympäristöraportteja, niin heidän pitää todella olla riippumattomia. Sitten pitää vielä tarkastella niitä tarkistuksia, joissa on puhuttu yleisön osallistumisesta eri osiin ympäristövaikutusten arviointia. Mielestämme komission ehdotus noudattaa Orhusin yleissopimuksen tavoitteita, esimerkiksi liittyen oikeudellisen avun saatavuuteen ympäristökysymyksissä. Ja EU on allekirjoittanut Orhusin yleissopimuksen. Tämänhetkinen direktiivi sisältää paljon sääntöjä, joilla varmistetaan se, että yleisö saadaan kunnolla mukaan samoin muut sidosryhmät, esimerkiksi ympäristöviranomaiset tai kunnat. Ja komission ehdossa on mukana lisämahdollisuuksia eri sidosryhmille, esimerkiksi se, että yleisö voi osallistua ja ottaa kantaa päätöksentekoprosessiin Me olemme nyt tarkastelleet jäsenvaltioiden käytänteitä ja on huomattu, että tässä kohtaa oli hiukan aikataulupuutteita, kun ajatellaan yleisöä. ehdotuksessa on haluttu varmistaa, että yleisöllä on riittävästi aikaa tehdä kommentteja ja olla mukana sillä tavalla, että yleisö voi todellakin tutustua kunnolla näihin ehdotuksiin. Jotkut tarkistukset kuitenkin, esimerkiksi tarkistus 22, joka liittyy tähän screening-prosessiin, ja sitten on muita, jotka haluavat yleisön osallistumisesta, osallistumista ennen lupia, mutta me katsomme, että tässä vain aikataulut pitenevät ympäristövaikutusten arvioinnissa siinä määrin, että meistä ei tunnu, että Tämä lisäisi varmuutta ympäristölainsäädännön paremman täytäntöpanon osalta, tai että sillä olisi taloudellisia vaikutuksia, koska se aiheuttaa viiveitä. Sitten nämä oikaisevat toimet, tarkistus 41, eli hankkeiden ex post-valvonta, ja millaisia vaikutuksia niillä on, niin tätä pitää mielestämme vielä tarkastella. Me kyllä puolamme tiettyjä ajatuksia, jotka tässä on otettu esille, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa, että voidaan välttää turhaa lisähallinnollista taakkaa. Eli tässä on vielä keskustelun aiheita. Sitten kolmas tarkistuskategoria. Se menee pitkästi komission ehdotuksen ulkopuolelle ja näitä tarkistuksia emme voi tukea. Eli lyhyt yhteenveto nyt näistä. Ja esimerkiksi se, että otetaan käyttöön biodiversiteetin käsite ja määritelmä. No me tiedämme, että se on turhaa ja myöskin oikeudellisen yksinkertaisuuden nimissä. Meillä on biodiversiteetistä jo selkeä määritelmä. Ei vaan on allekirjoittaa tästä asiasta yleissopimuksen ja yleissopimus on osa EU-lainsäädäntöä ja meidän tulisi käyttää näitä määritelmiä. Sitten tarkistus, eli poikkeuksia aikataulusta voidaan myöntää ainoastaan poikkeustapauksissa. No komissio haluaa varmistaa, että noudatetaan Orhusin yleissopimuksen tavoitteita. Ja siinä on 45 päivää annettu aikaa. Mutta Ehdotuksessa piti jättää myös joustovaraa jäsenvaltioille, ja aikataulun pidentäminen on mahdollista, kun ajatellaan näiden ehdotettujen hankkeiden kokoa ja laajuutta. Tietysti on eri asia. Meidän täytyy pohtia näitä seikkoja, kun katsotaan hankkeita tai niiden aikatauluja. Jos kyseessä on hyvin monimutkainen hanke, niin sitten jäsenvaltioilla täytyy olla mahdollisuus saada poikkeuslupia. Ja olemme todenneet, että se pitää kunnolla perustella, eikä se ole mikään rajoittamaton pidennys, vaan se on pidennys, joka voi olla kolme kuukautta. Eli kyse on vielä aikataulusta, joka on selkeästi määritelty. Ja lopuksi vielä mietinnössä on puhuttu liuskekaasusta ja se tuli monissa puheenvuoroissakin esille. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että liuskekaasu on kuuma peruna ja siitä käydään poliittista keskustelua ei pelkästään EU:ssa, vaan mutta yhä enemmän myöskin EU:ssa. Ja tähän asiaan liittyy monia erityispiirteitä, ja ennen kuin ryhdymme toimiin, niin meidän täytyy tehdä kunnollinen arviointi EUn sääntelypuitteista. Varmaan tiedätte, että komission työohjelma 2013 sisältää erityisiä toimia liittyen liuskekaasuun. Ja kun komissio valmisteli ja ehdotti uudistettua direktiiviä, ympäristövaikutusten arviodirektiiviä, niin arviointi oli vielä käynnissä siinä vaiheessa. Ja sitten kun ajatellaan laitteita 1 ja 2, niin ne olivat vaikutusten avionissa mukana, koska niihin liittyy korkeita kustannuksia, joten komissio ei ehdottanut mitään selkeää viittausta liuskekaasuhankkeisiin. Mutta tietysti liuskekaasuhankkeet ovat jo osana liitettä yksi, vaikkakin se on rajoitettu tiettyihin määriin. Eli meidän täytyy katsoa, miten komission vaikutusten arviointi ottaa tämän huomioon. Ja sitten täytyy palata tähän asiaan. Mutta on myöskin laadullisia parannuksia, joita on ehdotettu, kun ajatellaan pakollista arviointia, scoping, valvontaa ja muut kysymykset. Ja nämä ovat jo tärkeitä asioita liuskekaasuhankkeissa. Eli jos sekä parlamentti että neuvosto sitten neuvotteluissa käsittelevät näitä asioita ja me saamme sitten lisää tietoa näistä asioista, niin olemme valmiita sitten palaamaan tähän tärkeään asiaan. Eli vielä kerran haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä ja komissio on valmis katsomaan näitä tarkistuksia, kaikkia niitä tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan tätä tekstiä ja pitämällä kiinni ehdotuksen soveltamisalasta. Kiitos. Kiitoksia paljon rouva Benning. Seuraavaksi saa esittelijä Zanoni vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Suurella mielenkiinnolla tässä kuuntelin kaikkia kollegoja. Kiitos myös teidän ehdotuksistanne. Totta kai katsotaan sitten niiden osalta, mitä tarkistuksia saadaan aikaan näiden ajatusten pohjalta. Minä puuttuisin keskustelun yleisemmällä tasolla, kun nyt kun kyse direktiivissä, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointia hankkeissa, varsinkin yksi artiklan nojalla tapahtuvissa hankkeissa saattaa olla jopa 10-20 vuodesta. Joskus näitä hankkeiden pituus ja elinkaari jopa satakin vuotta, eli on kyse suurista hankkeista, jotka me annamme myös tuleville sukupolville. Olenkin sitä mieltä, että totta kai on aivan oikeutettu olla myös huolestunut, kun ajatellaan toteuttajia, paikallisia viranomaisia tai logistiikkaa ja kustannuksia. Mutta kun tässä on pantu ehkä tunti uhrattu tähän, niin ehkä siinä voitaisiin sekä säästää kustannuksissa että myös luonnon varjo säästää. Joskus kiirehditään vähän turhaa, varsinkin jos ajatellaan myös asianomaista yleisöä, jolla tarkoitaan myös pieniä yhteisöjä, esimerkiksi kuntia, niin kokemus on osoittanut, että se, että mitä on säästetty alussa, niin sitten aikaa tuhrantuu vuosikestäviin kiistoihin oikeusistuimissa ja siksi työt joudut keskeyttämään, kuten on tapahtunut monissa jäsenvaltioissa. Siksi minä pyydän teitä vielä miettimään tätä. Kyse on suurista hankkeista. Sitä paitsi osa niistä on myös ihan julkisia hankkeita. Siksi on syytä kantaa huolta myös Euroopan unionin vero, veronmaksajien varoista. Kiitos. Kiitoksia, Retsanoni. 20. Toinen toukokuuta kello 12 on tarkistusten jättöaika viimeistäänkin ja valikunta käsittelee niitä 19. ja 20. kesäkuuta ja tästä asiasta sitten äänestetään 10. heinäkuuta valikunnassamme tässä aikataulu. Vielä emme tiedä, milloin asia menee täysistuntoon. Kiitän kaikkia keskustelun osallistujia. Ja nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen pidemmittä puhetta kohtaan viisi. Ja nyt on kyse iluktekijöistä eli epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Esittäjä saa saman tien puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Biopolttoaineet on hankala kysymys, jossa on huomioitava erilaisia etunäkökohtia, joita ei aina helppo ole saattaa yksin. Muistuttaisin siitä, että uusioenergiadirektiivi määrittelee 20 prosentin tavoitteen uusiutuvia energialähteitä 2020 mennessä ja 10 prosenttia pitäisi olla tätä energiaa myös liikenteessä. Kun sanotaan 10 prosenttia liikennealalla uusiutuvia energialähteitä, niin ei se tarkoita, siis nimenomaan tarkoita polttoaineita näiltä osin. Eli tehtäkö tämä selväksi ihan ensikättelyssä. Tavoitteena siis on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja nimenomaan uusioenergiadirektiivin puitteissa. Meidän täytyy tätä kysymystä arvioidakin. Tämä täytyy nähdä myös suhteessa polttoainedirektiiviin. Eli näitä kahta tekstiä me täytyy myös käyttää, kun arvioimme komission ehdotusta tai muuten tervetuloa herra Vidal Quadraskin. Hän on teollisuusvaliokunnan valmistelija ja täällä näköjään seuraa myös keskusteluamme täällä. Lähdimme aika eri lähtökohdista, mutta nyt pyrimme löytämään soposoinnon. No niin, kasvuhuonekaasuja päästöjä tässä pyritään leikkaamaan. Ja tämä direktiivi, joka 2008 hyväksyttiin, osoitti, että parlamentti halusi ottaa huomioon myös niin, niin kutsutut ilukit, eli epäsuorat maankäytön muutokset johtuen polttoaineista. Aikanaan tyydyttiin siihen, neuvottelun jälkeen sitten neuvosto, siis neuvoston kanssa annettiin valtuutus komissiolle laatia menetelmä, jotta voidaan ilukki arvioida. Ja nyt tämä menetelmä on saatu aikaan, joka meille siis on esitelty tässä IFPRin tutkimuksen yhteydessä. Siellä huomioidaan nämä iluk-tekijät eri polttoaineiden osalta, jotka siellä on huomioitu, malli ehkä johtaa erilaisiin tuloksiin, koska se riippuu hypoteeseista, mutta kaikki selvitykset osoittavat, että tällainen ilmiö, ilukilmi on olemassa. Ja se liittyy tietenkin myös raaka-aineiden käyttöön, eikä Eurooppa ainoa yksinään tästä ole kiinnostunut. Yhdysvallat käyttää myös tätä tekijää omassa lainsäädäntötyössään, varsinkin Kaliforniassa. Selvitykset osoittavat, että ilukilmi on paljon merkittävämpi varsinkin raaka-aineiden osalta, biopolttoaineen osalta kuin sitten on esimerkiksi etanolin kohdalla. Eli siis, jos ollaan nyt ihan rehellisiä ja halutaan lausua totuus julki ja tarkoituksena todellakin kasvuhuonekaasujen päästöjä leikata, niin kyllä meidän on huomioitava iluktekijäkin. Tämä on ehdottoman välttämätöntä. Toiseksi on huomioitava myös se, että me emme voi, eikö tästä ole yksinöllisyys, muuten olemassakin, jatkaa tätä politiikkaa, jossa on tehtävä valita syömisen ja ajamisen välillä. Nimittäin, jos käytetään kasvien elintarvikeosaa polttoaineen valmistamiseen, niin väistämättä se valittaa johtaa. Eikä se ole mikään kestävä valinta se. Sitä paitsi, jos ajatellaan, mitä tämä vaikuttaa elintarvikehintoihinkin – kun joudutaan käyttämään elintarvikekäyttöön olevia kasveja polttoaineen tuotannossa. Ja YK on erityisraportoija, hän on juuri laatinut tästä selvityksen liittyen oikeudesta elintarvikkeisiin. Ja siinäkin hän osoittaa, mikä merkittävä rooli on myös maankäytöllä ja siinä, että käytetään viljelykasveista saatavia biopolttoaineita. Komissio on nyt sitten tehnyt ehdotuksen, jossa halutaan rahoit- rajoittaa tätä 5 prosenttiin, siis näitä viljelykasveista saatavia biopolttoaineita, kun on kyse ensimmäisestä sukupolvesta. Eli sellaiset polttoaineet, joissa käytetään nimenomaan elintarvikekasveja. Ja minä nyt olen tehnyt ehdotuksen, joka poikkeaa hiukkasen tuosta. Tässä pannaan kyllä katto käytölle, mutta ei noin vain. Siksi haluaisin, että huomioitaisiin ilukkasvit myös mukaan ja myös kasvuuden päästövaikutukset. Eli jos on hyvä iluk tai huono iluk-arvo näiden kasvien kohdalla. Näin saadaan selvä suunta, minne mennä, ettei vain yksi summan jonkinlaista määrä, joka voi olla sinällä perusteltu, mutta käsittääkseni sitä on paljon vaikeampi puolestaan puolustaa. Joka tapauksessa, mikä on luonnollista, meidän on huomioitava jo tehdyt investoinnit. Nimittäin ei pidä kantaa huolta pelkästään kasvihuonekaasupäästöistä, eikä pelkästään maailman mittakaavassa elintarvikkeen logiikasta, vaan myös kun ajatellaan nykyistä talouden kriisiä, niin ihan selvää on, että me voi olla kiinnostumatta tietenkään myös vaikutuksista, joita päätöksillämme mahdollisesti on elinkeinoelämään. Siksi olenkin esittänyt tässä minun mietinnössäni, että sinne otetaan myös grandfatherin lauseke, eli pannaan tietty katto ensimmäisen sukupolven vilkasta saataville biopolttoaineille 2010 asti tuotannossa. Päivämäärästä tietenkin on paljon keskusteltu. Näin päästäisiin jotakuinkin 4,3 prosenttiin 10 prosentista biopolttoaineiden osalta, biodieselin osalta. Etanolissa tarvitaan myös katto, ja siksi johdonmukaisuuden nimissä etanolin kohdalla ehkä voitaisiin mennä tuotannossa 25 prosenttiin, ainakin näin on komissio arvioinut 2020 mennessä. Esitänkin siis, että poikkeus jatkuisi 2020 asti ja sitten tuet poistettaisiin niille biopolttoaineille, joista on ympäristön kannalta vain rajoitettu hyöty tai ilmaston kannalta rajoitettu hyöty. Ja sitten on saatu varmasti jo vuoden 17 mennessä riittävä tuotto investoinnilla. Jos ajatellaan biopolttoaineketjua, niin voi olla, että siitä tulee merkittävä kulu myös mm, noin 10 miljardin verran vuodessa siis myös meidän talousarvioamme. Sekin on huomioitava ihan talousarvion näkökulmastakin. Niinpä olen esittänyt teille jotain hyvin tasapainoista, eli toki meidän täytyy leikata ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja luopua niistä pikkuhiljaa, koska vaikutukset ovat haitallisia. Ja kyllä, meidän täytyy jotenkin saada tuottoa investoinneille, jotka jo on tehty, niin että jatkuisivat 2020 asti. Näin meillä olisi järjestelmä käytössämme. Mutta 10 prosenttia pitäisi päästä, kuten äsken totesin. En nyt ole mikään matemaatikko, mutta 4,5 prosenttia plus 2,5 prosenttia niin ei päästä 10 prosenttiin. Siksi olenkin esittänyt, että meillä olisi alatavoitte, kun käytetään sähkö, joka on peräisin uusioenergiasta liikenteessä 1,5 prosenttia 2020 mennessä. Sitten tämä tulisi tämän järjestelmän päälle 1,5 prosenttia ja sitten olla lähellä 8 prosenttia eli pari prosenttia uusioenergiaa siis toisen sukupolven biopolttoaineita viljelykasveista, kuten herra Vidal Quatras on omassa lausunnossaan esittänyt. No mitä sitten tulee näistä toisen sukupolven biopolttoaineisiin, niin totta kai mielenkiintoinen ratkaisu sekin, koska näin pystytään saamaan aikaan sivutuotteita tai rinnakkaistuotteita eri tuotannosta ja toiminnasta paitsi, paitsi että siellä on tiettyjä ongelmia edessä. Ensinnäkin siellä on joukko biopolttoaineita, joita jo käytetään tietyssä teollisuudessa. Esimerkiksi ajatellaan kemian teollisuutta, jossa käytetään eläinrasvoja. Ajattelen muitakin puun sivutuotteita, joita käytetään jo paperitehtaissa tuotannossa. Toisin sanoen minä uskoisin, että kyllä tässä tarvitaan erittäin täsmällinen vaikutusten arviointi, selvitys, ajatellen sosiotaloudellisia vaikutuksia, joita on toisen sukupolven biopolttoaineella, niin ettei tässä teollisuus sitten mene harhaan, kun pari-kolmen vuoden päästä sanotaan, että ei se ollutkaan oikea suuntaa. Ja sitten meidän seuraajamme pari vuoden päästä joutuvat kuitenkin sanomaan investointia tehneelle, että sori vaan, nyt erehdyttiin, ettei se ollutkaan ihan oikea valinta. Eli kyllä toisen sukupolven biopolttoaineelle, mutta sillä ehdolla, että meillä on täsmällinen vaikutusten arviointi olemassa kaikista vaikutuksista, joita näillä polttoaineilla on taloudellisesti ja sosiaalisesti, mitkä ovat edut ja haitat jo nyt käytössä olevissa tuotantoketjuissa, ettei sitten horjuteta näitä olemassa olevia teollisuuden haaroja. Eli tätä olen esittänyt toisen sukupolven biopolttoaineissa, ehkä tulee kolmannenkin sukupolven biopolttoaineita, levät esimerkiksi. Ja lopuksi vielä erityisesti liittyen metsiin ja puuhun. Metsä ja puu ovat tärkeä aihe Euroopassa. Ehkä sitä ei ole riittävästi edes vielä huomioitukaan. Siksi olen esittänytkin omassa mietinnössäni, että että me rohkaisisimme toisen sukupolven biopolttoaineissa myös metsän sivutuotteita, mutta vasta sitten, kun on saatu varmuus siitä, että metsän uusiutuminen sallii tämän käytön. Kun nyt on niin monipuolista käyttöä metsän tuotteissa, energia, puu, paperitehtaissa sitä käytetään – jatkossa biopolttoaineissakin. Tämä täytyy olla johdonmukaista, että olemme sitten varmoja, että ei tässä tavallaan tuhota metsää sillä verukkeella, että sitä vain halutaan hyödyntää. Eli sinne tarvitaan sellainen lauseke, jonka myötä voidaan saada takuut myös metsän kestävyydestä, jota hyödytetään niin, että voidaan sitten sitä hyödyntää myös biopolttoaineissa. No niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat tämä alustava luonnos, jota olen esittellyt teitä, kun nyt olen kuullut paljonkin eri tahoja, olen pyrkinyt laatimaan tasapainoisen esityksen niin, että elinkeinoelämän etunäkökohdat huomioidaan, mutta myös maatalouden, niin että huomioidaan myös tavoitte, eli kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen. Uskoisin, että tätä myöden voidaan saada vakaa pohja tulevaisuudelle, mutta totta kai nyt odotan suurella mielenkiinnolla itse kunkin huomioita tähän mietintään. Merci. Next. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi ITRE-valiokunnan kollega eli esittelijä herra Vidal Cuadras saapuin vuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta osallistua tähän keskusteluun. teollisuusvaliokunnan jäsenelle on suuri kunnia päästä tänne ympäristön suojelun tyyssijan. Eli se on kunnia. No sitten nöyrästi yritän vastata sitten vastaavalla tavalla, eli Lepäs oli taas puolestaan teollisuusvaliokunnassa, ja silloin rakentavasti keskustelimme keskenämme. Olen Läpäosin kanssa samaa mieltä siitä, että tässä on kyse asiasta, joka on hyvin monimutkainen taloudellisesti, sosiaalisesti ja myöskin teknisesti. Tähän liittyy monia elementtejä, joita pitää tarkastella, ja tietysti on erilaisia lähestymistapoja, ja se on ihan perusteltuakin. Mutta kuten aina, meidän tehtävämme on yrittää löytää jonkinlainen sopu niin, että voimme yhdistää kaikki eri intressit ja tavoitteet. Uskon, että kumpikin valiokunta vilpittömästi tekee työtä tähän suuntaan ja yhdessä voimme sitten puuttua tähän iluk-ilmiöön. Ja omalta osaltani tietysti olen täysin teidän käytössänne. Määräaika tarkistusjättämisessä teollisuusvaliokunnassa on tänään, eli hyvin pian. Meillä on sitten selkeämpi kuva oman valiokuntani lopullisesta lausunnosta ja voimme sitten jatkaa sen pohjalta. Kuten Lepage totesi, lyhyesti esittelen henkilökohtaiset kantani teollisuusvaliokunnan jäsenenä. Ensinnäkin meidän pitää todellakin vaimentaa näitä iluk-ilmiön vaikutuksia. Tästä kaikki olemme samaa mieltä. Kun ajatellaan seitsemän valiokuntaa, joka nyt käsittelee tätä kysymystä, niin kuusi on jo ilmoittanut kantansa. Mutta kukaan niistä ei kannata sitä, että nämä iluk-tekijät olisivat sitovia. Varmaan tätä asiaa pitää vielä tarkastella lisää. Ja komissio, kun se on tutustunut eri tutkimuksiin ja teettänyt omia tutkimuksiaan, tietää varsin hyvin, että tällä hetkellä ei ole riittävästi tieteellistä varmuutta – jotta voitaisiin liittää eri satoihin tiettyjä lukemia. No tietysti valiokunnissa henkilöt tulevat eri taustoista, mutta tässä valiokunnassa ja minunkin valiokunnassani on monia henkilöitä, joilla on teknistä tai tieteellistä taustaa. Ja asioita voidaan mitata ja laskea tai mallintaa. Ja kun on kyse lainsäädännöstä, niin meidän pitää olla hyvin täsmällisiä ja antaa varmuutta eri toimijoille. Meidän täytyy luottaa sellaisiin asioihin, joita voidaan mitata tai laskea, mutta se, että asiat oteta, otetaan lainsäädäntöön jotain, mitä ei pystytä mallintamaan, niin se on hiukan riskiä altista. IFPn tutkimus jota komissio on editen hyödyntänyt, on katsonut näitä arvoja. Ja siellä on katsottu, että on selkeää epävarmuutta ja puutteita tietyissä tiedoissa ja olettamuksissa, joita tutkimuksessa on käytetty. Yksi esimerkki. Kuvitellaan, että Malesia, joka on yksi suurimpia palmuöljyn viejiä, niin että Malesia huomenna ottaa käyttöön sertifikaattijärjestelmä, jota nyt valmistellaan, ja sitten kielletään täysin palmuöljyn viljely tietyllä alueella. Eli jos laitetaan lainsäädäntöön jotain, joka riippuu tällaisista tekijöistä, joita ei voi hallita, niin kuten sanoin, niin se on vähän riskialtista. Sitten nämä ILUK-tekijät tekevät eron biodieselin ja etanolin välille. Mutta jos näitä sääntöjä sovelletaan sellaisena kuin ne on, niin sitten kun niitä on tarkisteltu, mikäli jotain nyt tapahtuu, kuten juuri tämä josta puhuin, niin silloin olemme ehkä luoneet seuraavanlaisen tilanteen – biodiesel on kadonnut ja etanoli, jonka iluktekijä on hyvin alhainen, niin sen jälkeen se tekijä sitten onkin korkeampi. Eli tässä ollaan nyt aika heikoilla jäillä, eli meidän pitää olla valppaina. Meillä on siis tämä 10 prosentin tavoite 10 prosenttia uusiutuvia energialähteitä ja julkisessa liikenteessä vuoteen 2020 mennessä siihen yritetään päästä, mutta meidän täytyy oikealla tavalla valita se tapa, jolla tavoitteeseen päästään. Eli meidän pitää toimia sillä tavalla, että pärjäämme parhaiten. Rakentava lähestymistapa, jossa otetaan huomioon biopolttoaineiden hyvät puolet, koska niissä on niitä, kun ajatellaan kestävyyttä, energiaa, riippumattomuutta, maaseutualueiden kehittämistä, niin se voidaan hyväksyä, jotta voidaan vähentää näitä iluktekijöitä. Ollaan hyvin paljon samaa mieltä siitä, millaisia etuja on biopoltoaineista, jotka eivät suoraan kilpaile elintarviketuotannon kanssa. Tästä kaikki olemme samaa mieltä. Ei niitä tule edistää. No millä tavalla sitten? No, Lepagin kanssa olen samaa mieltä siitä, että meillä voisi olla tietty alatavoite näiden polttoaineiden osalta. 2 prosenttia, 2,5 prosenttia, niistä voidaan neuvotella. Ja tällä tavalla sitten markkinoille voidaan lähettää selkeä viesti, kuten 2009, kun oli tämä 10 prosentin tavoite niin lähetämme viestin siitä, että me kannustamme investointeja kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Eli tästä olemme samaa mieltä. Eli tavoite kehittyneiden biopolttoaineiden osalta. Ja tätä voidaan sitten täydentää lieventämistoimilla. ECOFINS WWF ovat esittäneet tällaisia tietoja Losanin korkeakoulu. Ja tavoitteena oli kannustaa käyttämään käyttämätöntä maata, joilla sadon tuottavuutta voidaan parantaa. Nämä ovat myönteisiä toimia, jotka vähentävät epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutuksia. Ja lopuksi korostaisin, että ei ole riittävästi kehitettyjä vihreitä vaihtoehtoja, jotta voitaisiin korvata biopolttoaineet. Kuten tiedätte, en mitenkään vastusta, vaan päinvastoin voimakkaasti tuen liikenteen sähköistämistä. Se on mielenkiintoinen tulevaisuuden näkymä. Totta kai meillä pitää olla tehokkaampia ja parempia moottoreita. Ja kaikki tämän hyvää, hyvä, mutta kun katsotaan arvioita, niin ne eivät riitä ennen kuin eh, olemme vuodessa 2020. Eli meillä on nyt seuraava ongelma, joka ei tietenkään ole helppo, mutta joko luovumme 10 prosentin uusiutuvien energialähteiden tavoitteesta, ja moninkertainen laskeminen on yksi tapa luopua tästä tavoitteesta. Ei nyt pitää huijata itseään, eli monimikkainen laskeminen on tapa luopua tästä 10 prosentin tavoitteesta. Eli se voidaan kätkeä monin eri tavoin, mutta meidän täytyy toisillemme kuitenkin sanoa totuus. Niin jos vielä sallitte. Yksi äskettäinen tapahtuma. Me kävimme Malesiassa viiden hengen ryhmässä, tutkimme näitä palmuöljykysymyksiä ja Puhuimme Malesian viranomaisten kanssa, teollisuuden edustajille, kansalaisjärjestöjen edustajille, alkuperäisväestön edustajille, kaikkien kanssa. Ja kaikki ovat täysin samaa mieltä siitä, että palmun öljy on yksi tärkeä osa paikallista taloutta. Mutta meidän pitää Näillä saattaa olla kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja tästäkin olen samaa mieltä sekä siellä että täällä. Eli yhteenvetona. Alatavoite kehittyneille biopolttoaineille myönteisiä lieventämisvaikutuksia ja sitten edistämme kauppapolitiikallamme sitovia sertifiointivelvoitteita kansainvälisiltä kumppaneiltamme. Eli tällä tavalla voimme edetä, ja minä ehdotan, että etenisimme tällä tavalla. Kiitos. Kiitoksia kollega Vidal Quadrassa. Teollisuusvaliokunnan kollegat ovat niin mukavia, mutta puhuin pitkään. Tässä meni 12 minuuttia miltei. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden ITRE-kollegoiden täytyy sitten nipistää omasta puheajastaan. Tämä on valtaisan suuri asiakokonaisuus tietystikin, jota täällä me käsittelemme. Ja hienoa, mikäli voimme saada aikaan kompromisseja ja viedä asiaa sitten oikeaan suuntaan. Nyt aloitamme keskustelun varjoesittelijät ensin. Kollega Klaas ensin ja nyt tulevat muut puhujat luettelossani. Esittelijät ensin. He saavat kukin neljä minuuttia puheenjohtajan heidän jälkeensä sitten Ajuso. Richard Seba. Ja kuka vielä olikaan puhujalistalla, niin Yvko Shea. Lisäksi Rova Girling. Tässä on puhujalista. Mutta ensin varjo esittelee, tämän jälkeen sitten jaetaan loppuaika muille puhujille Rova Klaas ensin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä aihe on hyvin kattava. Nyt on havaittu, että keskustelun kirja on myöskin hyvin laaja. Mielipiteet menevät laidasta laitaan. Page ja herra Vidal Quadras hieman loivat tässä pohjakeskustelulle. Me olimme jotakin vuosia sitten hyvin innoissamme uusiutuvista energialähteistä ja siitä, että 10 prosenttia liikennellä pitäisi olla näitä uusiutuvia energialähteitä. Nyt on saatu asiasta aikaan asetus, mutta mikäli tarkastelemme nyt komission tekemää ehdotusta ja Korinille pääsin ehdotusta, tämä ei mene, nämä eivät mene kohti tavoitetta nämä tekstit. Tämä täytyy havaita. Onko tämä kestävä politiikka ylipäänsä? Tämä kysymys täytyy esittää. Meidän täytyy asettaa tosiasiat pöydälle. Perustalla valtoin kysymys minun nähdäkseni on se, että olemmeko biopolttoaineiden puolesta vai vastaan. Kaikki muu on toisiasta. Minä olen sillä kannalta tulevaisuudessakin Euroopassa osa me tuotetaan liikennesektorilla uusiutuvista energialähteistä. Pellolta on ennenkin saatu polttoaineita autoihin. Aiemmin ruokittiin eläimiä, tänä päivänä myöskin autoja. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa ilmastonsuojelun ollessa kyseessä. Kyse on myöskin liikennesektorin kestävyyden parantamisesta, energiansaantivarmuuden parantamisesta ja ylipäänsä energiariippuvuus Euroopassa halutaan vähäisemmälle tasolle. Samalla voidaan kehittää maaseutua ja maaseudun toimeentuloa. Komissio on käynyt hyvinkin tunnipitoista keskustelua osapuolten kanssa. Sitten epäsuorasta maankäytön muutoksesta iluktekijöistä. Tämä ei mitään eksaktia tiedettä. Niin sanoi tiedemies Erä Vidal Quadraskin juuri äsken. Tämä on jota ei voida suoraan mitata eikä edes havaita. Kaikki perustuu olettamuksille. Laskentamallit ovat epävarmalla pohjalla ja tämä saattaa johtaa siihen, että pohjat tiedot ovat puutteellisia. Komissio on tämän itsekin tunnustanut ja myöskin Rovar Lepage viittasi tähän epävarmuustekijän. Tutkimus ja laskentamalleita ovat epävarmalla pohjalla. Iluktekijät johtavat siihen, että eurooppalainen bioenergiatuotanto on tässä asetettu kyseenalaiseksi. Tässä sanot, tästä saattaa syntyä haitallisia vaikutuksia esimerkiksi Indonesiassa maankäytön muutoksena. Riittävästi ei ole tietoa, tieteellistä näyttöä näille iluktekijöille. Kuitenkin näin halutaan mukaan EU-lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa minun mielestäni sitä, että uusimmat tieteelliset tutkimustulokset täytyy aina ottaa yhä uudelleen ja uudelleen huomioon. Ja komissio lähtee aina huonommasta standardista ja ottaa huomioon kaikkein huonomman vasen skenaarion. Kun tarkastellaan kestävää kehitystä ja tuotantoa, Tällaista ei oteta, tätä ei oteta riittävästi huomioon, joten ei ole riittävästi kannusteita kehittää biopolttoaineita, koska aina täytyy ottaa huomioon tämä epävarmuustekijä, nämä iluktekijät. Tämä luo lisää epävarmuutta tuottajien piiriin ja tämä estää innovatiiviset investoinnit. Ja tämän jatkuvasti puhumme innovaatioista mutta sitten tämä yksi epävarmuustekijä saattaa vesittää kaiken. Corin Le Plage puuttuu myöskin grandfathering kysymykseen ja toteamalla, että yrityksiä pitää antaa tiettyä varmuutta, jotta investointia voi tehdä. Mutta ei tämä ole politiikkojen tehtävä. IFPRin tutkimus osoittaa, että suuri osa epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin niistä maista, joissa maankäytön muutoksia on tehty enemmän kuin muualla. Miksi meidän pitää sitten uhrata meidän hyvää, kestävällä pohjalla olevaa eurooppalainen tuotantomme? Se, mitä Malesiassa on havaittu, tämä on seikka, johon kansaisjärjestöt ovat viitanneet. Siellä ei haluta palmuöljytuotantoa, vaan pikemminkin kestävää kehitystä. Sitä, että kestävällä tavalla pitäydytään tiettyyn tuotantoon. Sehän on selkeä toimintaympäristö. Sitten kuitenkin meiltä eurooppalaisilta vaaditaan sitä, että meidän oma sääntelymme varmistaa sen, että me laadimme tällaisia kestävyyteen liittyviä sääntöjä, joita voidaan mitata, joista voidaan pitää kiinni. Ja mitä tulee tähän 5 prosentin tavoitteeseen loppuun lopuksi, tämä on hienoa laskelma, jonka komissio on esittänyt tämän pohjaksi. ja jotkut vihreät sanovat, että tätä tavoitetta pitäisi laskea. Kun on kyse, tätä me hyväksy. Mikäli on kyse biopolttoaineen tuotannosta, 6 prosenttia rapsille ja 14 prosenttia öljylle, niin ei, tällä, ei tällä tavalla tästä asiasta voi keskustella heittelemällä prosentteja. Tämä tematiikka ei tällä tavalla toimi. Sitten kaksinkertaista ja neljänkertaista laskelmaa, mutta mikäli kertoo nollan moneen otteeseen, No, nolla vaikka kertoo, millä se on aina nolla. Minä annan teille jo ylimääräistä puheenjohtajaa, niin meidän täytyy nyt jotenkin saada tällä viikolla tämä asia käsiteltyä. Aika ei tällä tavalla kyllä riitä mihinkään. No, toivoisin, että minä saan sitten vielä uudestaan tilaisuuden myöhemmin. Thank you, Jerry. I will... Kiitos. Toivottavasti pitäydy puheenaikaan. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, lähestymistavasta ja erinomaisesta työstä tämän parissa. Nykyinen EU-politiikka edistää biopolttoaineita strategiassa, varsinkin liikenneala 2020 mennessä, kuitenkin polttoainedirektiivi edellyttää 6 prosentin leikkausta kasvihuonekaasupäästöissä kaikissa polttoaineissa. Tavoitteiden tarkoituksena on ottaa tämä osaksi ilmastonmuutospolitiikkaa. Tässä on merkittäviä mahdollisuuksia myös biopolttoaineilla julkisella tuella. Molemmat direktiivissä edellyttävät myös kestäviä kriteereitä, että voidaan varmistaa se, että tiedetään mikä on ympäristövaikutus, ainakin pitäisi olla myönteinen, mutta kestävät kriteerit ovat sivuttaneet myös yhden tekijän, nämä ilukit. Komission työ on osoittanut, että ilukit voivat vaikuttaa vaikuttaa myös kasvihuonekaasupäästöihin, että toimet menevät hukkaan. Yksi tärkeimpiä piirteitä erotuksessa liittyen uusinten energialähteiden direktiivi on, että pannaan katto biopolttoaineille, jos ne ovat peräisin viljelykasveista. Uusi energia direktiivitasolla pitäisi päästä. Herra Hasan on samaa mieltä 5 prosentin katosta komission ehdotuksessa ja uskoo, että tämä on keskeinen osa ehdotusta. Herra Assan on myös samaa mieltä esittelijän ehdotuksen kanssa, että meillä on pakollisia luktekijöitä 5 prosentin katto koskien pelkästään liikenneala ei ole ristiriidassa myöskään pakollisten ilukitekijöiden kanssa siinä, että olisi tietyt vaatimukset osallistumiselle, kun ajatellaan uusiutuvien energialähteiden tavoitteita hän uskoo myös, että tätä pitäisi kieltää muissakin kuin viljelykasviperäisissä polttoaineissa on esittänyt myös alatavoitteita 1,5 prosenttia sähkön tuotannossa, jos on peräisin energiasta, kuten liikenteessäkin ja 12 prosenttia liikenteessä. Kiitos. Kiitoksia. Tässä saatiin hieman aikataulusta kiinni taas. Päih Eichhout seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, koitan pitää kiinni tästä neljästä minuutista, mutta helppoa se ei kyllä ole. Ensinnäkin kiitän Pagia hyvästä yhteistyöstä ja tästä mietinnöstä. Ja kiitos myöskin Vila Quadrasille hänen alustuspuheenvuorostaan. Nyt täytyy korostaa sitä, että tämä ILUK-kysymys ei ole mitenkään uusi. Vuonna 2008, kun sovittiin ilmastopaketista, niin parlamentti jo silloin pyysi, että kriteereissä otetaan iluktekijät huomioon. Eli siis jo vuonna 2008. Ikävä kyllä siitä piti luopua, kun neuvottelimme neuvoston kanssa, joten vastineeksi saimme sen, että komissio tekisi sitten raportin siitä, onko iluk tarpeen ja niin edelleen, ja ehdotetaanko sitä jotain, ja nyt ollaan sitten tässä pisteessä. Eli parlamentti on tätä pyytänyt, ja nyt vihdoinkin komissio on pitänyt kiinni lupauksesta, mutta ei kuitenkaan Ilukin osalta ihan, koska siellä on todettu, että Iluk on ongelma. Ja haluaisin kyllä korostaa vielä, että ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että ei olisi biopolttoaineen takia mitään epäsuoraa maan käytön muutosta. Eli nyt täytyy vain miettiä, miten tätä asiaa käsitellään lainsäädännössä. Eli jos teemme päätöksen, että ei oteta huomioon tekijät huomioon, niin silloin sen arvo on nolla, ja se on kuitenkin jo päätös. Mutta teemme mitä tahansa, niin ilukista tehdään päätös. Eli viime kädessä tätä päätöstä ei voida välttää. Eli mitä nyt näille iluktekijöille tehdään? Eli, ja sitten luotammeko tieteelliseen näyttöön vai ei? No malleja on parannettu, mutta on vielä paljon tietoa, koska tämänhetkisissä malleissa ei oteta huomioon sivutuotteita tai jotain. Mutta tämä asia muuttui ja parantui jo vuosia sitten. Näitä malleja kehitellään joka päivä. Ja Vidal Quadrasille hän sanoi, että politiikan ei pidä perustua malleille. No, menkää Olli Reenin pakeille. Hänen säästöpolitiikkansa joka päivä pohjautuu taloudellisten mallien ennusteille – joka päivä. No, tähän mennessä EPP on tukenut häntä hyvin pitkälti. Eli jos voimme katsoa, että EPP vihdoinkin luopuu säästötoimista, niin sekin olisi aika mielenkiintoinen menestystarina. Eli kaikki mallit aina osoittavat sen, että lisäsäästöillä tulos on heikempi. Eli jos politiikka ei pohjata malleilla, niin sitten monet politiikan alat voidaan muuttaa. Sitten nämä viitearvot. Eli voiko sitten poiketa näistä arvoista, niin se on jo kirjattu uusiutuvien energialähteiden direktiiviin. Ja sitten mitä tulee suoriin päästöihin, jos voi osoittaa, että on alemmat arvot, niin silloin niitä alempia arvoja voi käyttää. Näinkin on tapahtunut. Eli miksei samoin voitaisi toimia epäsuoran maankäytön muutoksen osalta. On siis hiukan omituista, että jälleen kerran parlamentti vähän peruuttaa sen suhteen, tehdäänkö epäsuoramaa käyttöön muutokselle jotain vai ei. Ja nyt täytyy miettiä, miten hoidetaan sitten nämä kehittyneet biopolttoaineet. Meillähän on nyt kilpailua polttoaineiden ja elintarvikkeiden tuotannon välillä, ja meidän täytyy saada investoijille enemmän varmuutta siitä, että mitä kehittyneempiä biopolttoaineet ovat, niin niihin kannattaa sijoittaa. Eli meidän täytyy miettiä tavoitetta, mutta pitkällä aikavälillä vuoden 2020 jälkeen pitää miettiä, mikä on paras strategia edetä. Ja sanoisin, että meidän täytyy toimia niin kuin kasvihuonepäästöjen osalta eikä mitään teknologisen mallin pohjalta, niin mitä nyt on ehdotettu, kolmea prosenttia tai mikä sitten olikin, vaan meillä, meidän pitää katsoa, millä tavalla kasvihuonepäästöjä saadaan vähennettyä. Olen Lepashin kanssa samaa mieltä siitä, että pitää miettiä asioita myöskin 2020 jälkeen, mutta ei kuitenkaan niin kunnianhimottomasti kuin Lepage ehdottaa. Eli 2020 on 6 prosenttia, mutta 2025 tämä on jo 10 prosenttia tämä tavoite. Eli tämä on pitkän aikavälin tavoite. Tähän halutaan päästä. Meillä on kasvihuonepäästöjen osalta tavoite, eikä minkään tietyn teknologian osalta, vaikka näin on juuri tehty, kun on puhuttu näistä uusiutuvista julkisessa liikenteessä. Kiitos. Seuraava puhuja, joka saa myöskin 4 minuuttia puheaikaa. Rouva Girling, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin monimutkainen ongelmakenttä. Tässä pyritään ratkaisemaan monia asioita yhdellä rysäyksellä. Asetusmuutokset ovat tarpeellisia edellisen lakiehdotuksen puutteiden tai kolmen vuoksi. Siksi asia täytyy saada kuntamaan mahdollisimman nopeasti. Minä pyrin tässä yksinkertaistamiseen siinä, että asioista ei tehdä liian monimutkaisia. Lisäksi pitää olla johdonmukainen ja varmistaa varmuus, varsinkin sijoitusten varmuus. Lisäksi tarvitaan joustavuutta mutta ja täytyy myöntää, että tiede ei ole niin selkeä kuin mitä voisi toivoa ja että muutoksia joudutaan tekemään sitten mukaan, kun tietoa saadaan. Meidän täytyy erittäin varovaisia ja huolellisesti tarkastella seikkoja niin, että niistä koostuu järkevä kokonaisuus. Tässä valossa on erittäin vaikea arvioida Rova Lepagin eh, muutosehdotusten yhteissummaa. En, tähän pystyy. joten kommentoin vain joitakin yksittäisiä seikkoja. Syy, miksi lakiin muutoksia tarvitaan, on se ilmeisestikin, että siirtyminen fossiilista polttoaineista kohti näitä biopolttoaineita ei saa jättää kasvihuonekaasupäästöjä epäsuoran maankäytön muutoksen kautta. On erittäin tärkeää, varmistaa, että meillä on tieteellisesti pätevää näyttöä ja tutkimusmenetelmiä ilutekijöiden takana. Olen samaa mieltä Baasin kanssa siitä, että merkittävää parannusta on saatu aikaan ja tuossa suhteessa. En ole täysin varma, että tai en ole, en ole yhtä luottavainen kuin hän sen osalta, että nyt on riittävästi tietää tämä IFRIN, IFPRin malli. Antaako se meille järkevän ratkaisun vai ei? En ole tästä varma. Sitten edistynyt biopolttoaineet. Emme halua luottaa voimakkaasti sellaiseen, jota ei ole vielä olemassakaan. Jälleen kerran tämä on vasta tuloillaan, mutta tietysti me kaikki katsoimme, että investointien edistäminen ja kannustaminen toivottavasti tuottaa pitkälle kehittyneitä biopolttoaineita. Toivottavasti tähän päästään, mutta tämä välttämättä ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Sitten 5 prosentin katto. Onko tämä sitten oikea taso? Minä hyväksyn kyllä sen, että katto täytyy asettaa, mutta en ole varma, että 5 prosenttia on oikea katto. Jotkut ovat menneet jo tätä pidemmälle. Onko oikein sitten, että tämä on hyvin rajoitettu tämä katto. Kenties sitä pitäisi suota muuallekin. Ja sitten moninkertainen kirjanpito sitten, takaa moninkertaiset erilaiset laskelmat. En ole tästä niin varma, kun arvioidaan vaikutuksia ja logiikka, joka liittyy kahteen luetteloon, minun mielestäni hieman hämärä. Haluaisin, että tätä hieman perusteltaisiin enemmän. Ja lopuksi vielä toteaisin, että kun tarkastan Lepagen mietintöä, se on tämä on hyvin vaikea, koska tämä englanninkielinen versio tuli niin kovin myöhäisessä vaiheessa. Halusin vain todeta, että katson, että hänen ajatuksensa grandfathering lausekkeesta on erittäin mielenkiintoinen ja ilomielin puhun tästä hänen kanssaan vielä yksityiskohtaisemminkin. Ja mieleni puhuisin näistä luvuista myöskin ja mihin näiden lukujen kanssa päästään. Kiitos sitten edustaja Zimanski. Neljä minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ei niin kovin kauan sitten me kävimme kiivaan keskustelun myös siitä, että ruvettaisiin toimia toteuttamaan etuajassa. Puhuimme uskottavuudesta ja luotettavuudesta, investointien näkökulmasta ja nimenomaan reaalitalouteen investoimisesta. Nyt tässä ongelmassa minulla on sellainen vaikutelma syntynyt, että tässä oikeastaan otetaan askel taaksepäin. Minä uskon, että meidän pitäisi lähestyä tätä ongelmaa vakavassa hengessä, kuten Puolassakin. Yrittäjämme ovat investoineet jo isoja summia tähän. Ja nyt ollaan päästy 65 prosenttia. Nyt sitten sanotaan, että pitäisi myös hallintoa keventää. Se on aika kova isku meille. Meillä on ihan hyvät vasta-argumentit tätä esitystä vastaan haluamme kyllä poikkeuksen. Jos sitä ei saada, niin sitten luotamme siihen, että ainakin jotain siirtymäkautta tulisi. Niin, no sitten näistä ilukeista. Ei oikeastaan ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä olemassa, joka tukisi tätä täällä tarjottua tietoa. Meidän hallituksemme on sanonut, että tässä pitäisi liikkua hyvin varovaisesti, kun ilukkeista puhutaan, siis minkälaisia välillisiä vaikutuksia tällä on maankäyttöön. Tässä pitäisi keskittyä nimenomaan hiilipäästöihin. Me tiedämme, että on olemassa tapauksia, esimerkiksi tuottajia Malesiassa, jotka viljelykasveissa tuottavat biopolttoaineita. Meidän pitäisi olla jotenkin johdonmukaisia omassa politiikassammekin Euroopan unionissa verrattuna siihen, mitä muualla tehdään. On hyvä pitää mielessä sekin, että näitä viljelykasveja viljellään yhä vähemmän ja yhä enemmän vain metsitetään näitä maita. Varsinkin kun nyt ollaan keskustelemassa muutoksista ehdotukseen, niin ei tässä oikeastaan ole tehty minkäänlaista eroa, kun ajatellaan kolmasesta maista tulevia viljelykasveja tai polttoaineita tai sitten mitä biopolttoaineita meillä tuotetaan. Meillä on tässä tehty erottelu kolmen ryhmän välillä viljelykasveja, esimerkiksi sokeripitoisuuden pohjalta. Tällä on kielteisiä vaikutuksia. Nimittäin tämä aihe on niin vaikea ja hankala ja on hyvä myös kiinnittää huomiota siihen, että meidän poliittisessa toiminnassamme, kun on kyse toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineista – niin on hyvä tosiaan pitää mielessä, että tässä myös opitaan käytännön toiminnasta. Jotkut ovat panneet rahojaan tähän ja nyt ovat ehkä menettämässä jotain. Vuosien saatossa olla tuommoista rakennetta, mutta ei sitä palautetta hetkessä. Kiitoksia näistä neljästä minuutista. Seuraavaksi edustaja Rova Vils. Kiitos. Kiittäisin esittelijää hyvästä työstä. Tämä on hyvä pohja jatkoneuvotteluille ja voin sitä suurelta osin pitkään tukea. ILUK-tekijät tässä direktiivissä ja myöskin kestävyyskriteerien osalta vahvistavat sen, että edistetään maankäytön muutoksen vähentäviä tekijöitä. Meidän pitää välttää se, että elintarvikkeiden hinnat nousevat. Tämä on väärä tapa estää ilmastonmuutosta. Se vaikeuttaa myöskin näitä laskutapoja, kun mietitään näitä tekijöitä. Ja sitten täytyy miettiä myöskin talouspoliittisia toimintamalleja ja meillä on tieteellistä näyttöä ILUK-tekijöistä, mutta myöskin monia muita tieteellisiä tuloksia pitäisi asettaa kyseenalaiseksi. Tässä on nyt kyse siitä, että poliittista prosessia hidastetaan sen sijaan, että loisimme politiikkaa tieteellisen näytön pohjalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Pilar Ajusa, Brita Reimers, Richard Seber edustaja Bankki ja Yves Cochet. Unohdinko vielä jonkun puhujalistaltani? Ilmeisestikin, ilmeisestikään en, joten kaikki saavat kaksi minuuttia. Pilar Rajuuso ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia. No minä käytän aikani vain muutaman yleiseen kommenttiin, kun tässä nyt olen jo kuullut esittelijä ja varjoesittelijöitä. Euroopan unionissa kymmenen vuoden ajan. Minä olin muuten esittelijä uusia energiadirektiivissä teollisuusvaliokunnassa – niin siellä jo pantiin kaikki paino biopolttoaineisiin hyvänä ratkaisuna maataloustuotannossakin, koska näin voidaan myös monipuolista energiatuotantoa. Ja että tarvitaan totta kai vaihtoehtoisia energialähteitä. 2003 pantiin panokset siihen, ja jos ajatellaan näitä tavoitteita, niin tässä on investointi ihan valtavasti Euroopan unionissa tähän. Näillä säädöksillä, jotka aikana hyväksyttiin, on todellakin valtavasti investointi, paljon työpaikkoja syntynyt, ja nyt ei tätä voida kyseenalaistaa eikä saattaa vaaraan. Niinpä. Sanon nyt vain, että meidän täytyy jatkaa siltä pohjalta, mitä on aloitettu, ja tätä hyvää politiikkaa, jota harjoitetaan monissa maissa maailmalla. Mutta ei saa käydä niin, että tässä täytyy nyt ihan sanoa, ruveta kiduttamaan yli yrityksiä biopolttoaineiden kohdalla. Ja ei tässä tietenkään ruveta rukkaamaan myöskään tavoitteita biopolttoaineita varten tai nämä lisätavoitteet ennen kuin on jotain tuloksia saatu. Täytyy investoida uusiin kehittyneisiin biopolttoaineisiin eikä ensimmäisen sukupolven. No ilukeista. Eivät nämä ole tieteellisiä malleja. Tämä on valtava hallintorasite, joka ei ole edes tarpeen, jotta voidaan biopolttoaineita kestävältä pohjalta tuottaa. Ja siksi minä uskon, että meidän pitää miettiä sitä vielä, mutta ei sitä nyt voi tyrkyttää. No, kaksi minuuttia, kiitos. Kiitoksia, Britta Reimers. Kaksi minuuttia. Siis Kiitoksia. On suorastaan hämmästyttävää, että ILOC-kriteereitä pidetään tässä näin tärkeinä, ja jotkut asettavat ne kuitenkin kyseenalaiseksi. Tästä asiaa, tätä se vatvottyö riittävästi. Me täytyy myöskin pohtia sitä, että me teemme meidän luotettavalle pohjalle. Se, joka tuottaa ensimmäisen sukupolven biopolttoainetta – ei välttämättä voi tehdä tulevaisuuden investointia toisen aika kolmen sukupolven biopolttoaineisiin epävarmalta pohjalta. Katsomme myöskin, että kun toisen sukupolven biopolttoaineet kilpailevat elintarviketuotannon ja kemiallisten näiden tuotannon kanssa, täytyy pohtia tätäkin puolta asiasta. Täytyy myöskin muistaa, että kyse ei pelkästään energiasta, vaan myöskin muutoksista, joita aiheutuu energiantuotannosta ja sitten infrastruktuurimuutokset ja maankäytön muutokset, nämäkin täytyy ottaa tekijänä mukaan, erilaisia tekijänä mukaan. Niitä ei saa jättää huomiota tai sitten maaseudun tai maataloustuotannon laajaperäistämisvaatimus. Minun nähdäkseni energiasektori on tässä suhteessa suurin pieni sektori vielä. Meidän täytyy varmistaa se, että bioenergiakasvit myöskin kasvatetaan sillä tavalla, että biologinen monimuotoisuus ei vähene vain päinvastoin. Monilla alueilla vaaditaan uusia toimia maatalouden ja maaseudun edistämiseksi, ja tämä olisi merkittävä tekijä, kun tuotetaan rehuja tai muita maatalouden tuotteita, ne voidaan tuottaa energiaa, joten meidän pitäisi haluamme varmistaa, että tästä ei tule sellainen laiho, kun kukaan ei halua enää investoida. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että vuoden 2008 lainsäädännössä on katsottu näitä kielteisiä vaikutuksia, joita tietyissä osissa maailmaa on, ja näin ei ollut tarkoitus. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että Euroopassa tällä hetkellä käytetään 1,4 miljoonaa hehtaaria 122 hehtaarista maataloudessa, niin 1,4 hehtaaria on biopolttoaineiden tuotantoon varattu. Ja vuosittain puoli miljoonaa hehtaaria otetaan tuotannosta. Eli tässä keskustelussa biopolttoaineista kyse ei ollut ainoastaan ilmastotekijöistä, jotka on otettu huomioon, vaan myöskin siitä, että maataloutta pitää tukea Eli energiaa voidaan saada myöskin maataloudesta. Ja monissa maissa, esimerkiksi omassani, on näitä öljymyllytuotantoa. Ja se on tietysti hyvin pienimuotoista. Ja silloinhan meillä olisi taas antaa lisätukea näille alueille, jotta ne pysyisivät hengissä. Nyt me olemme menossa suuntaan, jossa ilmastoongelmat ja hiilidioksidiongelmat pyritään ongel- ratkaisemaan ja kaikki muu jää syrjään. Se nyt ei ole oikea tapa edetä, koska biopolttoainetuotannossa, kun ajatellaan tuotanto, toimitusvarmuutta, monimuotoisuutta, investointien varmuutta, tähän liittyy monia argumentteja ja myöskin meillä on myöskin muita tapoja, joilla voimme puuttua ongelmiin, joita on erityisesti Euroopan ulkopuolella. Tieteellisesti tämä on tietysti hyvin kiistanalaista, ja tässä on nyt pieni elo, kun ajatellaan näitä talousmalleja, joita on sovellettu, tai kun katsotaan jotain pieniä ongelmia, jotka liittyvät iluk-ongelmiin, ja sitten ainoastaan osaan ongelmista tässä on puututtu. Tämä on monimutkainen kysymys, ja taloudessa ei ole muita mahdollisuuksia, mutta iluk tekijöiden kohdalla meillä on toinen vaihtoehto. Lutz Göbel vielä taustan sosiaalikomiteasta kaksi minuuttia. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Me taustan sosiaalikomiteassa olemme laatineet asiasta lausunnon, se kaksi viikkoa sitten. Mekin suhtaudumme kriittisesti biopolttoaineisiin. Tämä tuli esiin myöskin uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin yhteydessä y- y- ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista on sanottu, ja Euroopan parlamenttikin todennut, että tässä täytyy olla varovainen, emme halua 10, 10 prosenttia sekoittaa uusiutuvia energialähteitä vaan 10 prosenttia liikennealalle uusiutuvaa energiaa. Komissio tunnustaa sen, että kyse on maailmallisesta ilmiöstä eikä siitä, että biopolttoaineen tuotanto kilpailee muun maankäytön kanssa. Ja kun tarkastamme maailmanlaajuista energiatarvetta ja niin mikä se halutaan tyydyttää biopolttoaineilla – Niitä tarvittaisiin kaksi kolmasosaa maapallon maatalousmaasta. Kyse kilpailusta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Ja tämä, tästä on vaikea arvioida edes, mitä kaikkea seuraamuksia tällä olisi. Komission ehdotus ja Rouva Lepage mietintö. Kiitoksia myöskin Rouva Lepage tässä yhteydessä yhteistyöstä itre kanssa. Me näemme suuria ongelmia tai heikkouksia iluktekijöiden osalta. Tiedämme kyllä, että maankäytön osalta tässä on kilpailua, mutta kun on luettelo näistä aineista, joita voidaan pitää raaka-aineena, niin voidaan ottaa jotakin esimerkkejä siitä, mitä ei ole otettu huomioon. Tämä asetus johtaisi siihen, että eurooppalainen valkuaisstrategia joutuisi, valkuaisaineen tuotantostrategiasi joutuisi vaikeuksiin se, mitä esimerkiksi rypsin tuotanto heikentyisi, Amerikasta pitäisi tuoda rehua ja sitten öljykasvien tuotanto kärsisi myöskin. Ja sitten öljysiemen tuotanto se, mikä se saattaisi mikä sanotaan, että biopolttoainetta pitäisi pikemminkin tuottaa. Mikäli komission ehdotus tarkastellaan, niin tämä arvokas valkuaistuotanto mikä se korvattaisiin biopolttoaineen tuotannolla, tämä ei minun mielestäni olisi asianmukaista. Toivottavasti komissio pohtii tätä uudestaan. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Hans van Stein puhuu komission puolesta. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Alfa Steinin puolesta nyt täällä. Kiitoksia kovasti esittelijälle mietinnöstä ja kiitos myös kaikista puheenvuoroista tänään. No ainakin voin olla samaa mieltä monen kanssa siitä, että tämä on mutkikas juttu ympäristön, tekniikan ja talouden kannalta ja niin päin pois. Komission ehdotus oikeastaan on huomioon kolme kysymystä. Ensinnäkin lievennetään ilman vaikutuksia, halutaan saada varmuutta aikaan ja jotenkin selvittää, mihin voi luottaa. Siksi meillä on 5 prosentin katto pantu me olemme kynnystä korottaneet myös laitoksia varten, mutta niin, että nykyiset investoinnitkin voivat jatkua vanhaan malliin. Mutta sinne tulee myös tekijöitä mukaan, jotta me pystymme jotenkin vaikuttaa, eh, selvittää, mitkä nämä suorat vaikutukset ovat. Sen sijaan kriittisesti suhtautuisin siihen, ettei tämä ole tieteellisesti vakaalla pohjalla. Totta kai tiede koko ajan kehittyy, Aina mallintamiseen on politiikkaa perustettu, mutta uskomme kuitenkin, että tämä on hyvin perusteltua mallintamista. Sitä on paljon toistettu ja ainakin se on mahdollista toteuttaa. Ja mikä on tärkeää pitää myös mielessä, että joka tapauksessa meillä on totta kai varovaisuusperiaate tässä. Vaikkakin tässä olisi jotain vaaraa, niin kuitenkin voidaan aina toimia tiettyjen reunaehtojen puitteissa mallissakin. No sitten menekseni eri kohtiin mietinnössä, joihin haluaisin nyt keskittyä, niin ainakin olisin kovasti kiitollinen, jos määritelmiä voitaisiin parantaa ja mikä tahansa sitä puolta kohentaa, niin se lisää vain laatua ehdotuksessamme. Ymmärrämme myös, että on vielä tarvetta 6 prosentin tavoitetta nostaa 2020 jälkeen jos toimet eivät siltä pohjalta pääse siihen, mitä tulee kestävyyskriteereihin, niin siinäkin täytyy miettiä määritelmiä. Eiköhän sielläkin ole vielä työsarkaa edessä. Sitten, että otetaan myös ilukit mukaan, kun olen jo sanonut, että tämä on erittäin tärkeä osa meidän esityksessämme vain hyvin hyvällä mittaamisella saadaan aikaan hyviä päätöksiä. Totta kai tekijät perustuvat kyllä tässä vakaaseen tieteelliseen tietoon, mutta kuten vaikutusten arvioinnista huomaatte, niin se, että jos siinä otetaan loppuesitykseen myös kestävyyskriteereitä näihin tekijöihin, niin loppujen lopuksi tällä on aika pitkälle menevät vaikutukset myös elinkeinoelämälle, ja siksi tämä ehkä nyt olikin aikaan kohta siellä. Sitten saavutettujen etujen säilyttämislauseke, sekin on varmasti jotain, jonka voimme panna korvan taakse. No niin, nämä kertoimet ja katot on nyt poistettu, huomasin. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että katto on erittäin tärkeä lieventävä tekijä. Jos sinne tulevat tekijät sen sijaan, niin olkoon niin sitten, mutta muutoin eh, emme haluaisi ruveta kovin paljon muuttamaan päästöjen osalta erotusta. Sitten liitteistä. Siellähän ovat luettelot eri viljelykasveista, jotka tulevat ynnäämisen mukaan. Tämä perustuu siihen työhön, jota jäsenvaltiot ovat jo tehneet. Me uskomme, että tässä on hyvä täydellinen luettelo. Aikaa siihen meni ainakin, kun sitä laadittiin. Ainakin se on yksi tapa ottaa uusia kasveja markkinoille. Pannaan neloskerron sinne, ainakin tärkeää se on myös polttoaineen jatkokehitykselle. Eli odotamme tässä mielenkiinnolla jatkotyötä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa ja myös muidenkin kuuden valiokunnan kanssa, kun tätä kantaa ollaan nyt viilaamassa. Kiitos. Hans van Steen. Kiitos Hans van Steen, vaan Filippon. Tässä on kolme kollegaa, jotka jäävät pois. Eli Hibner, Banki ja Koshe. Eli Hibner, Banki ja Koshe. Ja sen jälkeen esittelijä. Kaksi minuuttia kaikille. Także mm, rozumiem, że tylko przeoczenie było. Kiitoksia niin tosiaankin halusin käyttää nyt puheenvuoron. Se, mikä oikeuttaa tämän komission uuden ehdotuksen, on nimenomaan tämä ILUK-tekijä. Mutta nyt täytyy miettiä, onko biopolttoaineiden tuotanto uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Kun biopolttoaineita tuotetaan, niin ehkä me vähennämme metsäalaa tai viljelysalaa, jolla tuotetaan elintarvikkeita Onko näin? No en usko, koska juuri tällä hetkellä meillä on ylituotantoa elintarviketuotannossa ja maataloudessa, ja meillä on ongelmia viedä niitä Euroopasta ulos. Mutta meidän täytyy miettiä sitä, missä on oikeudellinen varmuus. Eli sijoittajilla pitää olla pitkän aikavälin varmuutta, koska tällaiset investoinnit eivät ole mitään parin vuoden investointeja. Eikä siinä ajatella pelkästään esimerkiksi viiden vuoden jaksoa, vaan paljon pidempää jaksoa. Ja sama koskee pitkän aikavälin sopimuksia viljelijöiden kanssa. Eli poliittisesti me haluamme kehittää biopolttoainealaa Eurooppaan, joka johtaa energiaan, monimuotoisuuteen, joka vakauttaa maatalousalan tuotot, ja sen pitäisi olla vaihtoehto myöskin rehun tuotannolle. Eli mitä nyt teemme? Heitetäänkö tämä kaikki roskakoriin? Ja haluaisin nyt tietää, että komissiohan tietää Euroopan tilanteen ja tietää, että mahdolliset investoijat ovat meihin uskoneet. Eli sanommeko nyt sitten, että työnne oli täysin turhaa, koska huomenna tälle alueelle viljellään porkkanoita tai vadelmoita. Sitten pankin. Kiitos. Minä haluaisin oikeastaan jatkaa siitä, mitä Rova Hibner juuri totesi. Jos katsotaan Unkarin etunäkökohtia tai Keski-Euroopan maiden etunäkökohtia ylipäätään, niin tässä tullaan vähän jälkijunassa myös ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannossa. Meillä sinällään maaperän ja ilmastokannalta on hyvät olosuhteet viljelykasvien kasvattamiseen. Jos ajatellaan Unkaria yhtenä esimerkkinä noin keskimäärin, niin tuotamme noin 3 tai 4 miljoonaa tonnia viljelykasveja enemmän kuin voimme käyttää elintarvikkeina. Meillä on ollut vaikeuksia myydä tätä ylijäämää. Eli kyllä meillä siinä on ongelma, mitä tehdä tämän sadon kanssa. Unkarin viljelijät ovat nimittäin vähemmät kehittäneet varastointimahdollisuuksia esimerkiksi ja kaikille näille tuotteille. Nämä voisivat tietenkin olla myös yksi ratkaisu, kun ajatellaan ylijäämän käyttöä biopolttoaineiden tuotantoon. Meillä on oikeastaan vain kolme laitosta tätä tarkoitusta varten nyt. Mutta noin 30-40 kilometrin säteellä viljelijät toivoisivat, että laitoksia olisi. Eli jos hyväksymme 5 prosentin katon, niin tämä puolestaan saattaisi vaaraan myös investointien jatkuvuuden tai voi estää jopa uusien investointien teon. Karjan hoidossa puolestaan ehkä on juuri päästy alueelleen etanolin tuotannossa. Tämä on sinällään ihan hyvä prosessi. Yves zwei minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut Louvalle pääsille erinomaisesta työstä ja mietinnöstäkin, mutta menenpä nyt ihan suoraan perusajatukseeni, nimittäin meidän täytyy vastustaa, ei pidä enää vastustaa biopolttoaineita ei täällä eikä muuallakaan. On kaikenlaista perustelua, ihan järjetöntäkin sanotaan. Että on otettu kymmenen vuotta sitten ja nyt vähän lasketaan tasoa, kun turvataan ongelmiin ympäristössä ja muutenkin, ehkä terveydessäkin, mutta jatketaan nyt kuitenkin. Ei, jos tämä kerran virhe oli viisi vuotta, niin, niin sitten täytyy lopettaa mitä pikimiten eikä tämä koska pelkästään ympäristöä terveyssyitäkään, vaan ihan rahoituksen ja energiankin kannalta. Siksi olen aika yllättynyt, että en ainakaan ole nähnyt täällä eikä keskustelussa muutenkaan, että on selvästi mikä on tämä nettovaikutus. Ne, voisiko joku kertoa minulle, onko olemassa yksikään tieteellinen selvitys, että tämä on jotenkin nettovaikutukselta myöten, no kun ei ole. Koska on ihan hyvin osoitettu, että polttoaineiden nettoenergia, oli sitten kyse bio etanolista tai muusta palmuöljystä tehdystä, niin, niin tässä pannaan niin paljon energiaa siihen, kuin mitä sitten saadaan tuotantona. Biopolttoaineet eivät energian lähde, vaan se on kuin Kankkulan kaivo. Nimittäin jos ajatellaan ihan maalaisjärkiä ympäristön energiakannalta, niin kyllä se on huomioitava myös. Ei nämä toimi koskaan. Ehkä sitten toisen sukupolven, mutta ensimmäinen sukupolven tuottamiseen tarvitaan enemmän energiaa. Ajatellaan siementä, jossa on paljon. Ja sekin on ihan huono. Toisessa sukupolvessa otetaan koko kasvi seluloosa ja kaikki. Ja siellä on vähemmän energiaa kuitenkaan, eli siitä saadaan vielä vähemmän. No, jääkö tähän, mutta tämä on nyt aika tärkeä perustelu. Lopetetaan nyt nämä järjettömyydet. Ding hier vorne, das ist übrigens Mikrofon, Herr Kollege. Äh, niin, Tätä on on mikrofoni. Ei kannata puhua ilman mikrofonia. Jotkut katsovat, että te puhutte hieman äänekkäästi. No, jään. Anna vielä puheenvuoron lopuksi esittelijälle Rova Lepage. Eh, merci. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille heidän esittämistään puheenvuoroista. Kuuntelin niitä tietystikin hyvinkin tarkkaan. Kolme yksinkertaista asiaa haluaisin vielä todeta. Me voimme kiertää niin kuin tässä niin kuin kissa kuumaa puuroa niin pitkään kuin vain haluamme. Tämä tarkoitus tietysti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja täytyy varmistaa, kun tuotetaan biopolttoainetta, tämä ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä, vaan päinvastoin. En ne, jotka haluavat jatkaa tällä alalla, ja ne, jotka pyrkivät tavoitteeseen, joka on asetettu, heidän toiminnan ei pidä vesittää. Sitten toinen seikka, epävarmuus. Ja ilukotekijät tekijät ja epävarmuus, joka tähän liittyy. Ei tämä mikään eurooppalainen keksintö. Yhdysvalloissa käytetään suurin piirtein samaa tyyppiä ma- mallintamiskaavaa kuin Yhdysvalloissa. Tämä on niin huomioni. Ja toinen huomio vielä tähän päälle. Me voimme tietystikin aina sanoa, että tiede ei ole riittävän tarkkaa, näyttää ei ole riittävästi. Mutta siitä huolimatta joskus täytyy tehdä päätöksiä. Mikäli emme suostu tekemään mitään ja pidämme nykyjärjestelmästä, en usko, että tämän myötä tekisimme hyvän päätöksen, mikäli tässä piiroudumme tieteen tieteessä näytön epävarmuuden taakse, niin tästä ei olisi hyötyä tälle alalle. Ja sitten ajan myötä, mikäli aina vain pyörittäisimme peukaluta, emmekä tekisi mitään, niin ei tästä olisi mitään mitään. Tällä täytyy lopettaa kolmanneksi. Jotkut sanoivat, että tämä hanke, minä tuen, on haitaksi yrityksille ja palkansaajille, ei tämä pidä laisenkaan paikkaansa, koska mikäli vuoteen 2020 saakka, mikäli odotellaan tällaisen järjestelmän tulemista, joka on kuitenkin erittäin avokätinen biopolttoaineen valmistajien ja maanviljelijöiden suuntaan, niin kyse on 10 miljardista eurosta, joka syntyisi kustannuksen Euroopan unionille joka ikinen vuosi. Tämä 10 miljardia voitaisiin käyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja tämä voitaisiin käyttää paremmalla tavalla hyväksi. Minä todellakin toivon, että investoinnit voidaan suojata, jotka on jo tehty, ja samanaikaisesti emme voi kuitenkaan pohtia tässä valossa asioita ja pyörittää vain peukalotamme. Pelkota, Haluaisin muistuttaa teitä äh, teidän mielenne se, että kyse on lainsäädäntö, joka koskee polttoaineiden laatua ja sitä, miten pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ja mikäli otetaan huomioon maataloussektorin intressit, niin nämä on tietysti on että maataloussektorin tuot edut muisteta, mutta tämä ei kuitenkaan tämä lainsäädännön tarkoitusperänä tässä yhteydessä. Mikäli sanomme, että lainsäädännön tarkoituksena on vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin, ja samalla kuitenkin halutaan takateitse, takaven kautta tukea maataloutta, niin minun mielestäni tässä ilmastonmuutos pitäisi pitää kaiken keskiössä. Eikä pyrkiä tässä mihinkään muihin tarkoitusperiin. Kaiken kaikkiaan kyse on niiden eduista, jotka ovat tehneet sijoituksia. Kyse myöskin maatalousalan eduista ja biopolttoaineiden tuotteen edusta, mutta toisaalta myöskin tulevaisuuden visioista ja siitä, miten pääsemme pois tästä logiikasta, joka oli kestävää logiikkaa, mitä päivänä harjoitamme. Me olemme kuitenkin tämän avokätisiä ajatuksissamme. Täällä on luettelo, jonka yhteydessä otamme huomioon eri osapuolten intressit. Olen kuullut Myöskin eri asianosaisia, jotka ovat selittäneet siitä, kuinka suuret kansainväliset yritykset toimivat heidän maassaan. He polttavat metsät ja maat ja sitten paikallisia asukkaille enää omistajuuden oikeutta enää maahansa ja siellä tuotetaan tuotteita kuten palvu, palmuöljyä sitten ja tämä sitten käytetään biopolttoaineiden tuotantoon on, onko tämä, vastaako tämä sitten niitä arvoja, joita Euroopan unioni väittää puolustavansa? Mikä alkuasu, alkuperäiskansa ja kohdella tällä tavalla? Keskustelu on edelleenkin auki. En väitä, että se on loppuun saatettu ja että ongelmat on kaikki ratkaistu varjoesittelijöiltä. Varjoesittelijän kanssa uskoakseni voimme löytää kompromissia esitettyjen tarkistusten pohjalta. Herää vielä Quadrasia kiitän lämpimästi. Toivon, että me pääsemme tässä eteenpäin kohti asianmukaista ratkaisua, joka kunnioittaa niitä tavoitteita, joita on asetettu tälle lainsäädännölle. Dank, Corin. Kiitoksia Korin Lepagille. Tarkistusten jättöaika on 27. toukokuuta viimeistään kello 12. Niin tarkistukset tullaan tarkastelemaan 19. ja 20. kesäkuuta ja äänestys toimitetaan sitten heinäkuussa, heinäkuun 10. päivä täällä ympäristövaliokunnassa täysistuntoon tämä asian määrä 50. päivä syyskuuta. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Jatkamme sitten seuraavan kohtaan estysistalla kohtaan kuusi. Kyse on kollega Bartolotsin mietinnöstä. Kyse on innovointistrategiasta kestävä kasvua varten ja biotalousstrategiasta Euroopalle. Pyydän esittelijä nyt esittelijä asian ja ne, jotka poistuvat paikalta, voivat mielellään poistua täällä pitämättä meteliä niin, että voimme jatkaa keskustelua. Voisitteko poistua nyt välittömästi, mikäli aiotte poistua? Kenties voisit käydä tätä iluki keskustelua salin ulkopuolella ihan mielellään. Koska ei ole oikeudenmukaista, että täällä käydään keskustelua ja metelöiden samanaikainen kuin esittelijää esittelijän pitäisi esitellä asiansa. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin kiittäisin kaikkia, jotka ovat tänään paikalla ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä koskien biotaloutta. Sitten haluaisin kuulla huomioitanne ja lyhyesti kertoisin oman kantani yleisesti jota noudataan tässä lausunnossa. Te kaikki varmaan tiedätte, että useita tarkistuksia on tehty sata tarkistusta, ja siksi oli tarpeen tehdä kompromissitarkistuksia. Mitä tulee näihin yleisperiaatteisiin, niin olen valmis hyväksymään kaikki tarkistukset, joissa muutetaan tai tehdään lisäyksiä joiden avulla voidaan sitten selkeyttää alkuperäistä tekstiä ja näin voidaan selkeyttää määritelmiä ja käsitteitä tai ottaa käyttöön uusia noudattamalla yleisiä periaatteita. Eli tuen niitä tarkistuksia, joissa korostetaan kuinka tärkeää on alueellinen ulottuvuus tai joissa vahvistetaan – maatalousalan kehittymistä ja samalla pidetään huolta biologisesta monimuotoisuudesta. Ja sitten kun katsotaan, mikä on komission rooli, ja jotkut haluavat delegoituja säädöksiä komission käyttöön, ja on pyydetty myöskin välinettä, jolla voidaan täydentää tämän ehdotuksen toimintasuunnitelmaa. Esimerkiksi yhden luukun tiedotusjärjestelmä – hankkeiden osalta, jotka liittyvät biotalouteen. Ja sitten olen samaa mieltä niiden tarkistusten osalta, jotka korostavat, kuinka tärkeää on varmistaa rahoitus biotaloudelle hankkeiden osalta ja yhteisön talouden osalta. Tällä tavalla voidaan kehittää bioteknologisia tuotteita ja se korostaa kuinka tärkeää on, että tällä alalla toimii päteviä asiantuntijoita. Ja meidän pitää myöskin varmistaa biomassan kestävä kehitys. En kuitenkaan tue niitä tarkistuksia, joissa on ainoastaan korostettu biotalouden kielteisiä puolia, eikä mitenkään ole tehty myönteisiä ehdotuksia, tai jossa on toistettu käsiteitä, jotka on poistettu muista osista tekstiä. En myöskään voi tukea niitä tarkistuksia, jotka koskevat soveltamisalaa tässä kysymyksessä. Ja sitten on myöskin kohtia, joissa poistetaan hyvin tärkeitä kohtia tekstistä, niitä en tue. Esimerkiksi bioteollisuuden suunnitelma on tärkeä, koska ilman sitä on mahdotonta saada – kaupallisia investointeja biotaloustuotteisiin. Ja meidän pitää myöskin lyhentää byrokraattisia aikoja ja kehitysaikoja. Ja sitten täytyy olla rahoitusvälineitä käytössä, jotta tutkimuksen tulokset saadaan markkinoille. Ja meidän pitää myöskin käytännössä hyödyntää näitä tuloksia. Monet PK-yritykset ovat tässä mukana ja meidän pitää luoda myöskin biotuotteille kunnon markkinat. Nyt olen valmis sitten kuuntelemaan kaikkia ehdotuksia ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Merkis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös kollegalle näistä alkusanoista ja kannan esittelystä. Tämä on todellakin nyt ollut käsittelyssä, kun olemme biotaloutta käsitelleet. Tästä kai mielenkiintoa on paljon, koska tästä on aika lailla hyötyä taloudelle. Tällä biotaloudella on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa energiatuotteissa, mutta muissakin tuotteissa. On tässä varjopuolensakin ei itse biotaloudessa ehkä, mutta olen kuitenkin hiukkasen huolestunut siitä, että biopohjasta taloutta pitää ikään kuin ainoa mahdollisuutena. Ikään kuin se korvaisi fossiilivetoisen talouden, koska se käy yhä niukemmaksi. Mutta olemme tehneet kuitenkin selväksi, että Biopohjaisen talouden täytyy kuitenkin liittyä laajempaan energiatehokkuuteen. Siksi minä olen itse korostanut nimenomaan tätä puolta. Eli meillä pitää olla jonkinlainen hierarkia siinä, kun biomassaa käytetään. Ja meidän täytyy ruveta käyttämään biomassa siellä, missä lisäarvo on kaikkein suurin. Nyt biomassaa vain katoaa jätelaitosten ja polttolaitosten kammioihin. Meidän täytyy käyttää eri muotoja hierarkkisesti. Ei tässä ole kyse siitä, että yksi korvataan toisella. Minä olen tehnyt itse paljon tarkistuksia nimenomaan näiden kysymysten käsittelemiseksi. Toivottavasti esittelijältä kollegoilta löytyy tukea niille. No niin. Totesin, että meidän täytyy biotalous jotenkin kytkeä muuhun politiikkaan, innovaatioon, tehokkuuteen ja niin edelleen. Meidän täytyy myös jätepuitedirektiivi huomioida, kuten myös seitsemäs puiteohjelma. Varmasti kaikki olemme siitä samaa mieltä, että tutkimuksen tukeminen on tärkeää meidän täytyy kuitenkin käyttää myös biomassa voimavaroja järkevästi niin, että voidaan välttyä tulevilta ongelmilta muun muassa tutkimuksessa tai kun saamme sovelluksia. Lopuksi toteaisin vielä, että meidän täytyy myös valvoa ympäristöä ajatellen maan ja vedenkäytön osalta. Täytyy muistaa, mikä on myös yritysten vastuu. Sitä täytyy noudattaa tällä saralla niin kuin muuallakin. Uskoisin, että tässä täytyy katsoa koko tuotantoketjua. Ähm, Kiitoksia. Seuraavaksi Corin Lepage, joka puhuu Jan Gerbrandin sijaan tänään. Niin puhun nyt Gerbrandin nimissä, joka ei nyt päässyt tänään paikalle ja hän pyytää tätä anteeksi. Eli muutama sana hänen puolestaan. Tarkistuksilla Giovanni on pyrkinyt vahvistamaan mietintöä ja tehnyt siitä konkreettisemman ja korostanut, kuinka kiireellinen tämä asia on, että meillä olisi kestävää biotaloutta. Talouskriisi osoittaa, että meidän täytyy miettiä uusia talouskasvun muotoja, jotka ovat kestäviä, eli meidän täytyy ryhtiä heti toimiin, jotta voimme tukea tutkimusta, innovaatiota, uutta teknologiaa ja luoda kannustimia, jotka ovat sitten hyviä talouden kannalta pitkällä aikavälillä. Mitä tulee kestämään kehitykseen, niin monet tarkistukset ovat ottaneet esiin sen, että tarvitaan enemmän kestävyyttä. Ja meillä pitää olla kestävyyskriteereitä, joka liittyy biomassan käyttöön, ja jotta päästäisiin eroon tämänhetkisestä tuhlauksesta. Tutkimus ja innovaatio. Mitä tulee näihin kysymyksiin, niin pitäisi olla enemmän johdonmukaisuutta. Meidän täytyy nyt miettiä, miettiä, miten perustutkimus ja markkinat voitaisiin yhdistää. Ja myöskin meidän täytyy saada lisäinvestointeja, jotta voimme olla johtoasemassa. Ja meidän täytyy myöskin parantaa varastointi- ja kuljetusinfrastruktuureita ja logistisia menettelyitä. Ja tulee tähän hierarkiaan, niin meidän täytyy tukea uusiokäyttöä ja kierrätystä, ja meidän täytyy varmistaa, että biomassan käyttömäärät millä tahansa alalla rajoittuvat siihen, mikä on kestävää ekosysteemin kannalta. Ja sitten tuista. Meidän pitää lopettaa tuet, jotka haittaavat uusiutuvien energialähteiden kautta. Meillä on tarkastus 96, jossa pyydetään, että komissio selkeästi tekee määritelmät ympäristötukien osalta ja suunnitelman osalta, miten niistä päädään eroon. Ja yksi tällainen hyväksyttiin juuri se tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa. Seuraavaksi pääs Eichhout, joka korvaa Satu Hassin tänään keskustelussa. Kiitoksia. For not being able to be. Olen Paulen Hassin puolesta, että ihan päässyt tänne, vaikka aihekin on niin kiehtova. Kiitos myös esittelijä Bartolodzille. Välitän siis Hassilta nämä kiitokset. Muutama kommentti, jotka ovat vähän samaan suuntaan kuin mitä SD-ryhmän että Alden kollegat totesivat, että jos ajatellaan, mikä merkitys biopohjaisella taloudella on, niin, että fossiiliset polttoaineet korvataan polttoatteilla ja ylipäätään tuotteilla, jotka perustuvat biomassaan. Kun ajatellaan, mitä mahdollisuuksia sukupolville tässä tulee. Totta kai se täytyy mennä oikein, tehokkaasti. Siis tavalla, jossa biomassasta saadaan mahdollisimman hyvä lisäarvo, myöhemmin vasta heikompi. Niin, Rova Merkis puhui tästä hierarkkisesta biomassan käytöstä. Eli jos halutaan, että se toimii, niin meidän täytyy varmistaa, että ensin biomassaa käytetään niissä sovelluksissa, joista saadaan kaikkein korkein lisäarvo. Ja sitten ihan joskus myöhemmässä vaiheessa, sitten jos lisäarvo on pienempi, esimerkiksi jos se muutetaan sähköksi, eli poltetaan sitä hyvin vähällä teholla laitoksessa. Ei se ole oikea keino käyttää biomassaa, kun ajatellaan, että voimavaratkin ovat niin niukat tällä planeetallamme. Hierarkkinen käyttö on keskeinen osa bioperusteisesta taloudesta. Ja tämä ehto täytyy täyttää. Kun ajatellaan tätä edellistä keskustelua biopolttoaineista, niin siinä se vilkoran ydin on. Eli siinä halutaan jotenkin panna myös biomassaa liikenteeseen, vaikka se biomassan kannalta ole kaikkein tehokkain tapa käyttää biomassaa. Eli on syytä olla näiltä osin aika kriittinen Eurooppa, kun ei, siis ei ole kovin tehokas ollut hoitamaan biomassa-asioitaan. Sikäli vihreille tämä on erittäin tärkeää, että tehokkaasti käytetään biomassaa hierarkkisesti kun ajatellaan tätä päätöslausumaa liittyen biomassa perusteessa taloudesta. Sitten palaa muutamaan seikkaan vielä. Esimerkiksi meidän täytyy myös tukea bioperusteisen talouden taloudellisia kaupallisia sovelluksia. Ei pidä paikkaansa, koska sitten kun ne saadaan kaupallisen sovellukseen, niin sitten pitäisi heti saada julkista tukea. Eli jos halutaan elinkeinoelämää tukea, että kehitellään eri sovelluksia, ennen markkinoille tuomista, niin siinä tarvitaan toki tukea, mutta ei jos ollaan jo markkinointivaiheessa. Eli tehtäköön selväksi, minne julkinen raha menee. Ei ainakaan sitten kaupallisiin sovelluksiin, koska ei ne olisi kaupallisia. Sitten julkisen yksityissektorin kumppanuille toki tukea, mutta esittelen esityksestä kaipasimme sitä, että biomassasovelluksissa tarvitaan kestävyyttä Muuten törmätä siihen ongelmaan, jossa ollaan nyt liikenteessäkin biopolttoaineet keskustelussa, että jos nyt halutaan nimenomaan tätä biomassa pohjasta taloutta, että se joutuu yhtä huonoon valoon kuin biopolttoaineessakin, niin siksi täytyy ottaa tämä tehokkuus keskiöön, jos haluamme, että se menestyy Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu komission edustaja. Koska muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten komissio, olkaa hyvä. Yes, please. Puhukaa toki. Hyvää iltapäivää. Aion puhua hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi säästäkseni aikaa. Tuemme voimakkaasti tarkistusta 40, joka viittaa biotalouspaneeliin ja seurantakeskuksen. Ne ovat kaksi erittäin, tärkeitä, kaksi erittäin tärkeää elementtiä komission strategiassa ja yhdessä nämä antavat meille uutta politiikan kannalta relevanttia tietoja, uusia mahdollisuuksia käydä poliittista keskusteluista asioista, jotka koskettavat useita biotalouden osasektoreita. Kiitos. Sitten lopuksi vielä esittelijä. Kiitos kaikille kollegoille näistä puheenvuoroista. Olen samaa mieltä tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, jota on noudatettava myöskin tässä kysymyksessä, erityisesti kun ajatellaan sen yhteyttä muihin politiikan aloihin. Olen samaa mieltä myöskin siitä, että mukaan otetaan tämä hierarkia biomassan osalta. Se on hyvin tärkeää, kun ajattelemme nyt näitä sääntöjä. Meidän täytyy tosiaan toimia kiireellisesti uuden biotalouden osalta, koska se voisi olla uudenlainen tapa koko EU:ssa edistää talouskehitystä ja luoda uudenlaista teollisuuspolitiikkaa ja haluaisin korostaa, että meidän pitää käyttää meidän pitää käyttää politiikassa konkreettisia kannustimia, jotta voimme edistää tätä uutta taloutta, josta tosiaan voi tulla kasvun mahdollisuus Euroopan unionille. Tietysti aina täytyy varmistaa tämä tarkkailukeskus, josta puhuttiin. Eli se voisi olla merkittävä mahdollisuus, jotta voimme varmistaa biotalouden kehittämisen kestävyyden. Tutkimus on tietysti tärkeää ja innovaatio. Ja myöskin komissio on tukenut tutkimusta ja kehitystä ja myöskin se on edistänyt tietoa tämän tyyppisestä kehityksestä ja tuotteista, joita biotaloudesta voidaan saada. Uskon siis, että monet todetuista asioista ovat meille yhteisiä. Ja mitä tulee näihin määritelmiin ja tarkistuksiin, niin niistäkin olen pitkälti samaa mieltä. Eli kiitoksia kollegoille heidän antamastaan panoksesta tähän mietintöön. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön puolesta. Kyse on erittäin tärkeästä aiheesta. 29. toukokuuta me äänestämme asiasta ja erittäin todennäköisesti heinäkuussa tämä mietintö tulee jo esityslistalle täysistuntoon. Ja silloin siitä myöskin äänestetään. Kiitoksia. Sitten seuraava asia yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä. Tämä on kiehtova aihe, kiehtova otsikko ja esittelijä Romana Jordan voi nyt esitellä asiansa. Olkaa hyvä. Hvala lepa, predsednik. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Me olemme puhuneet tästä aiheesta valikunnassamme jo aiemminkin, joten en nyt aio käydä lävitse kaikkia yksityiskohtia pitkään ja hartaasti. Enkä aio pitkään puhua myöskään omista tarkistuksistani, kun en puhu pitkään komission ehdotuksestakaan. Olen laatinut tarkistukset äh, sen keskustelun jälkeen, joka aiemmin järjestettiin aiheesta jo meidän valikunnassamme, joten muistuttaakseni teidän mieliinne, mistä nyt on kyse – Uskoakseni meidän täytyy nyt hyödyntää niistä eduista, joita meille koituu Euroopan unionista. Meillä on yhteinen rekisteröintijärjestelmä yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajille. Tämä on yksi Euroopan unionin mukana toimista eduista. Samaan aikaan uskon, että tällainen yhteinen järjestelmä ei voi toimia pelkästään vain paperilla, vaan se täytyy toteuttaa käytännössä. Kun tämän sanon, tarkoitan tällä sitä, että emme tarvitse pelkästään yhteistä järjestelmää, vaan tarvitsemme myöskin yhteiset kriteerit, jotka pätevät kaikkialla Euroopan unionissa, kaikessa jäsenvaltiossa, koska muuten emme voi varmistaa automaattista sertifikaattien vastavuoroista tunnistamista. Sitten, mitä tapahtuu, mikäli sääntöjä ei noudata ja mikäli radioaktiivisten aineiden kuljettaja ei vastaakaan asetettuja normeja, silloin kuljetus täytyy pysäyttää. Mitä tahansa tapahtuukin järjestelmän sisällä, pätee koko Euroopan unionin alueella. Kaikkien täytyy saada tietää, mikäli vaikeuksia ilmenee. Komission ehdotuksen mukaan kaikki viranomaiset eivät voi tehdä virheitä. Tämä ei pidä paikkaansa. Fukushivan katastrofi osoitti, että vaikkakin järjestelmä on hyvin jäsennelty ja se toimii paperilla, virheitä voi silti tapahtua. Tämä täytyy, tämä täytyy heijastaa myöskin meidän asiakirjamme, koska aina on sellainen mahdollisuus, että ongelmia ilmenee, kun viranomaiset tekevät päätöksiä. Joten meidän täytyy toimia tämä huomion ottaen. Kollegani ovat tehneet yhteensä noin 60 tarkistusta. Kiitän kaikkia tarkistusten esittäjiä. Monet tarkistuksista viittaavat oikeudelliseen perustaan. Kollega Rivasi esimerkiksi on laatinut tätä koskevan tarkastuksen Kudakis puhuu sisämarkkinoista ja niin poispäin. Ne ovat erittäin tärkeitä asia sisältöön kohdistuvia tarkistuksia, niistä täytyy keskustella vielä. Kuulisin mielelläni komission näkemyksen oikeusperustaan. Toinen tarkistusten ryhmä puolestaan liittyy siihen tosiasiaan, että vastavuoroinen sertifikaattien tunnistaminen tai tunnustaminen tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla turvanormi, että Olen tämän ottanut huomioon myöskin omassa tarkistuksessani. Herra Pokka on tällä linjalla ja Rova Dakis ilmeisesti myös on tätä mieltä. Tietystikin meidän täytyy ottaa myöskin yhteisten turvanormien vaikutukset. Kun huomioon kuljetustoiminnan rajat ylittävä luonne. Kuusi mieleen komission näkemykseen myöskin tähän. Täällä on vielä kolmaskin tarkistus rypäässä, joka koostuu tarkistuksista, joilla tuetaan yhteistä eurooppalaista järjestelmää, mutta samanaikaisesti – halutaan mahdollisuus noudattaa myöskin omia normeja, omia standardeja jäsenvaltion sisällä. Joko meillä on yhteinen eurooppalainen järjestelmä, tai sitten meillä on lukuisia kansallisia järjestelmiä. Joko tai. Tämä on minun näkemykseni. Mikäli on eurooppalainen järjestelmä, jossa koordinoidaan useita jäsenvaltioiden erilaisia järjestelmiä, tämä on tehoton ja kallis tapa toimia eikä tämä tuo mitään lisäarvoa mukanaan, joten minä haluaisin todellakin luoda täysin eurooppalaisen yhteisen järjestelmän. Täällä on suuri joukko tarkistuksia, jotka liittyvät yhteiseen eurooppalaisiin kriteereihin. Minun mielestäni meidän täytyy keskustella näistä vielä yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Tätä ongelmakenttää täytyy vielä työstää. Minä olen määritellyt nämä kriteerit hyvin tiukasti ja olen ottanut ne mukaan liitteeseen. Jotkut katsovat, että meidän pitäisi pitäytyä vain suosituksiin. Ja sitten komissio voisi antaa täytäntöönpanon säännöksiä. En sano nyt asiasta enempää. Mielelläni kuulisin komission näkemyksen vielä oikeudellisesta perustasta ja olisi myöskin tietää, mitä mieltä komissio on liikenteen harjoittajien asemasta, varsinkin pienemmissä jäsenvaltioissa. Lisäksi kuulisin mielelläni, mitä mieltä komissio on meidän tekemistämme tarkistuksista. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Pavel Pok. chairman, this Puheenjohtaja, nyt vaihteeksi äidinkielelläni. Niin Eli ottakaa kuulokkeet päähän. Esittelijän tarkistukset ovat sellaisia, joita voin täysimittaisesti tukea. Ja olen vähän yllättynytkin siitä, kuinka paljon voi niitä tukea. Useat niistä ovat erinomaisia, erityisesti tarkistukset, jotka liittyvät kohtaan viisi. Ne ovat kysymyksiä, joita minä olen myös käsitellyt tarkistuksissani, eli se, että rajoitetaan tiedon liikkumista järjestelmässä. Jos me haluamme yhteisen järjestelmän, niin me pitää olla yhteiset kriteerit, se on ihan selvää. Jos kriteerit eivät täyty, niin radioaktiivisten aineiden kuljetusta ei tule sallia. Se on aivan selvää. Olin yllättynyt, kuinka paljon tarkistuksia olen ottanut esille ryhmäni eilisessä tarkistuksessa. Eli se, miten noudatetaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Se käy selväksi näistä tarkistuksista, ja tämä menee päällekkäin tiettyjen tarkistusten kanssa, joita Rivassi, eli vihreiden varjoesittelijä on tehnyt. Alden varjoesittelijä Manders, eli jos on tietoa sääntörikkomuksista, niin ne pitää toimittaa muihin jäsenvaltioihin. Ja rekisteröinnin rekisteröinnin pitää tarkistaa sen suhteen, milloin tämä sääntörikkomus on tapahtunut. Sitten vihreiden tarkistuksista. Joitain voimme tukea suoralta kädeltä ja toisten osalta meidän täytyy vielä jatkaa keskusteluita ryhmässä. Ja haluaisin myöskin tietää komission kannan tämän kysymyksen oikeusperustasta. En hyväksy tarkistusta, jos sanotaan, että kansallisen lainsäädännön pitäisi olla eurooppalaisen lainsäädännön yläpuolella. Jos tällainen lähestymistapa hyväksytään, niin silloin tämän tyyppistä lainsäädäntöä ei tarvitsisi ollenkaan esittää. Silloin työmme olisi hyvin yksinkertaista, mutta uskon, että viime kädessä onnistumme. Täällä on paljon tilaa kompromissille ja odottelen hyvää yhteistyötä edelleen esittelin ja muiden kollegoiden kanssa. Thank you. Uh... Kiitos. Ihan lyhykäisesti kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä mietinnön kanssa ihan hyvä. Totta kai tarvitaan yksinkertaistettu menettely, ajatellen elinkeinoelämää, että voidaan yrityksiä auttaa. Tietenkin, jos on kyse säännönvastaisuudesta, niin siellä on määräyksiä, hyviä määräyksiä toimijoita varten. Siellä on omat menettelynsä myös rekisteröintijärjestelmää varten. Tämä kaikki johtaa yksinkertaiseen menettelyyn, tulee vähemmän hallintorasitetta ja poistetaan esteet ja niin päin pois ja niin edelleen. Ja siinä on nyt uutta iskukykyä myös, nimittäin tässä tulee julkista tietoa myös, jos ei noudateta, se on ihan hyvä läpinäkyvyyden kannalta. Mutta oikeusperusta nyt on vielä kantona kaskessa, kaikki ovat sen maininneet, ennen mainitse sitä, ehkä komissio voisi lausua siitä jotain. Dank und jetzt gebe Kiitoksia, nyt saa jälleen kerran komissiopuheenvuoron. Eipä saakaan, koska Rova Kroste puhuu ensin. Sorry. Pyydän anteeksi ensin Madame Crostetta. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja, ihan lyhyesti vain. Tästä asiasta on jo puhuttu aiemminkin. Rova Jordan. Tämä on tasapainoinen ehdotus, jonka te olette tehnyt, ja tämä on hieno tapa hoitaa tätä asiaa. Olisin kuitenkin esittänyt hieman vastahakoisuutta. Tässä pyritään ei Eurotoma-sopimukseen puuttua, ja tämä minua hieman häiritsee. Rovi Jordan, en ole täysin samaa mieltä joidenkin tarkistusten kanssa, jotka ovat niin huol- ongelmaisia. 30 ja 13. Tämä koskee yhteisiä kriteereitä, koska nyt on olemassa lainsäädäntö, joka koskee tätä asiaa. Ja tämä mainitaan myöskin tässä teidän mietinnössäni. Sääntelijöiden, sääntelyviranomaisten riippumatta täytyy varmistaa, Tarkastus kuusi niin ikään on ongelmallinen, koska minun mielestäni tämä on liian pitkälle. Tämä edustaa sen, että jäsenvaltiota voivat puuttua kuulittajien toimintaan ja tarkistus seitsemän niin ikään on ongelmallinen. Katso niin ikään, että loppujen lopuksi tässä hieman annetaan liikaa täytyy valtaa komissiolle. Rova Rivasi puolestaan on tehnyt joitakin tarkistuksia, on täysin puuttua oikeusperustaan. Minä olen tällaisen tuottunut tällaiseen manööveritoimintaan. Minä totesin, että meillä on Euroopan sopimus, joka on olemassa, joka hyvin soveltuu tämän direktiivin pohjaksi. Minun mielestäni tässä ei pitäisi asettaa kyseenalaiseksi Eurotomin toimivaltaa, koska minun, minun tämä kyllä häiritsee suuresti, mikä näin tehdään. Kiitoksia. Nyt sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much. I was... Kiitoksia kovasti. Niin, minulta on nyt tivattu oikeusperustasta. Muistuttaisin, että 2002 saatiin tuomioistuimelta päätös. Siellä viitattiin kolme osastoon 30 artiklat, jonka mekin olemme esitelleet oikeusperustaksi. Ja nyt siteraan tuomioistuimen päätöstä, eli vastauksena kysymykseen, että tuomioistuin tunnustaa sen, että 30-32 artiklat yleissopimuksessa on sellainen, että siinä annetaan laaja toimivalta komissiolle kansanterveyden suojelemiseksi päätöksiä myös luoda lupamenettely, kuten esitämme tässäkin. Sitä on noudatettava jäsenvaltioissa. Tällainen säädös on toimenpide, joka täydentää vielä muita turvatoimia. Tämä tukee ihan sitä, mitä mekin olemme esittäneet asetusehdotuksessamme. Me olemme siis sitä mieltä, että toden totta e, tämä Euratom-sopimus on oikea oikeusperusta. Sitten toinen kysymys, jonka esittelijä esitti, mitä tykkäämme kriteereistä. Kyllä me tuemme, ja neuvostossakin tuetaan tätä aloitetta, että tulee vielä toinenkin liite kriteereineen, nyt neuvosto on tehnyt niin, että tämä hyväksytään mahdollisesti. Tässä on nyt perustettu työryhmäneuvostossa. Se raportoi aikanaan puheenjohtajavaltiolle siitä, miten voitaisiin asetusta myös tarkistaa, että nämä olisivat vielä tiukempia. Ja tässä mennään ihan siihen suuntaan, mitä esittelijäkin peräänkuulutti. Eli saadaan, saadaan eri kuljetuksille tietyt rajat ja kriteerit. Meillä oli vähän jo sitä osviittaa, mutta ei ihan niin yksityiskohtaisesti kuin esittelijä halusi. Eli te menette vähän samaan suuntaan kuin neuvostossakin, siellä, missä työ on alla. Und die Kiitoksia paljon sitten vielä esittelijä Rova Jordan Sisel. Olkaa hyvä. Hvala lepa eh, komisiji. Kiitoksia Kiittäisin komissiota näistä kommenteista. Haluaisin tämän asiakirjan tästä oikeusperustasta, josta puhuitte. Se olisi todella hienoa. Kun korostamme tätä kysymystä, niin tavoitteena ei ollut mitenkään kyseenalaistaa Euratom-sopimusta – Haluamme vain täsmälleen tietää, mikä oikeusperusta on tälle asialle, jota nyt työstetään. Kiitoksia kaikista kommenteista ja uskon, että voimme tehdä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja löytää sovun asiasta. Kiitos. Kiitoksia. Äänestys toimitaan 29. päivä toukokuuta ja todennäköisesti tämä tuodaan sitten lokakuussa täysistuntoon. Näin ollen olemme saaneet tämän keskusteluun päätökseen. Kokous päätyy tänne ja huomenna jatketaan kello 10.30. Meillä on silloin edessämme äänestyksiä tai yksi äänestys kevyistä ajoneuvoista. Joten toivon, että te olette kaikki täsmällisesti kello 10.15 paikan päällä ja äänestyskortti täytyy ottaa mukaan. Oikein hyvää illanjatkoa kaikille.